Dear colleagues, good afternoon. Uh, Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Before, uh, before officially welcoming President... Me nyt uh, virallisesti toivotamme patenttivaraston pääjohtajan Batistelin tervetulleeksi, mutta sitä ennen esityslistan hyväksyminen. Seuraavat muutokset on tehty esityslistaan. Kohta 11. Dan Nikan parlamentaarisen koskemattomuuden pidettämistä koskeva pyyntö on lykätty esittelijän pyydöstä ja kohta 16 äänestys koskien refit ja säätelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa. Ja tilannekatsaus esittelijä Kaufman tulee esittelemään Tämän äänestyksen jälkeen käsittelemme sen tuolloin. Onko mitään ehdotuksia? Ellei mitään ehdotuksia ole, esityslista on näin muutettuna hyväksytty. Minulla ei ole muita ilmoitusasioita. Ja näin pääsemmekin Uh, we should also uh, approve our minutes uh, eteenpäin. Me hyväksymme seuraavana pöytäkirjat seuraavista kokouksista 16. huhtikuuta ja 6-7. toukokuuta. Onko mitään huomautuksia pöytäkirjoihin liittyen? Näin ei vaikuta olevan, joten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Näin me voimme nyt jatkaa eteenpäin esityslistan kohtaan neljä. Ja nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi kokoukseemme Euroopan patenttivaraston päätöjohtajan Benoit Batistelin. Kuten tiedätte hiljattain, meillä oli valtuuskuntavierailu Euroopan patenttivirastoon. Siellä isäntänä toimi pääjohtaja ja uskon, että pääjohtaja Batistelin vierailu valiokunnassamme on nyt hyvin oikea-aikainen ottaen huomioon, minkälaisia päätöksiä hiljattain tuomioistuin on tehnyt. Ne käsittelivät lähennetyn yhteistyön päätöksen peruuttamista patenttioikeuden alalla, joten nyt hyvä pääjohtaja Batisteli, tervetuloa valiokuntaan ja olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle on ilo olla täällä kanssanne tänään. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa Svobodaa tästä mahdollisuudesta kertoa teille Euroopan patenttijärjestön nykytilanteesta ja keskustella kanssanne prioriteeteistamme ja tavoitteistamme. Meillä on jo pitkät perinteet suhteesta EPOn, eli Euroopan patenttiviraston ja Euroopan parlamentin kanssa. Olen viisi vuotta johtanut niin EPOta. Nyt tämä on neljäs kerta, kun tapaan teidät ja haluaisin todeta, että tämä valiokunta on ollut hyvin tärkeässä roolissa, kun on täytäntöön pantu yhtenäisen patenttiasetuksen mukanottoa mm, yleissopimuksen mukaan. Yhtenäinen patentti on varmastikin merkittävä saavutus Euroopassa ja se tulee kehittä, se tulee lisäämään innovaatioita ja tekemään EU-sta innova- kilpailukykyisemmän USA ja Aasiaan verrattuna. Ja voidaan vastata merkittäviin haasteihin tämän paketin mukaan. Ja näin voimme selvitä tästä tärkeästä tehtävästä. Haluaisin aivan ensiksi korostaa patenttien sosiaalista taloudellista roolia ja EPON roolia ja strategiaa. Ja sen jälkeen sitten kuvailen viime aikojen kehitykseen koskien patenttijärjestelmää mukaan lukien yhtenäinen patentti ja patenttilainsäädännön harmonisointi. Patenttijärjestelmä on itse asiassa, äh, järjestelmässä on kyseessä sopimuksesta yhteiskunnan ja keksijöiden välillä. Patenttijärjestelmä perustuu tällaisella perus perustavaa laatua olevalle taloudelliselle sopimukselle keksien ja yhteiskunnan välillä. Patentti antaa omistajalle väliaikaisen oikeuden käyttää yksin oikeudella keksintöä. Se on arvokas, koska se luo kilpailuetua markkinoilla. Se kannustaa myös investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen, että saataisiin aikaan patenttikelpoisen keksinnön. Kyseessä on yksin oikeus, joten patentissa selitetään keksintöä täysin yksityiskohtaiset ohjeet. Haluaisin korostaa vielä, että patentti ei ole aina paras ratkaisu. Joskus yhtiön strategiaan mm, sopii paremmin liikesalaisuus. Tällaista vaihtoehtoja työstetään. Minun mielestäni eh, liikesalaisuus ei ole vähemmän niin kuin patentti. Se tarkoittaa, että informaatiojärjestelmä yhtiön sisällä on järjestettävä huomioiden alihankkijat ja tai asiakkaat ja niin edelleen sillä tavalla, että mitään vuotoja ei pääse tapahtumaan. Jos informaatiojärjestelmässä on vuotoja, oikeudellista suojaa ei ole. Toisekseen eh, keksintö on siis liike salaisuus ja muilta estetään keksintöä koskeva tieto niin, että sen perusteella voitaisiin kehittelyä jatkaa. Patentti on, tuo merkittäviä hyötyjä yhteiskunnalle sekä innovaation osalta, kilpailukyvyn osalta ja taloudellisen kasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. Yhteiskunta antaa patentin omistajalle väliaikaisen oikeuden sulkea kilpailijat pois. Ja tästä tulee vaihtokappana kaksi seikkaa. Ensinnäkin löydään, luodaan kannusteita, että voidaan saada aikaan keksintöjä, innovointeja, jotka johtavat keksintöihin. Tämä on etu, koska näin saadaan lisää innovointeja tuotteita ja lisätään kuluttajien valinnan vaihtoehtoja ja lisätään hyvinvointia. Voidaan myös saada ne mun tyyppisiä etuja, kuten hinnanlaskua. Patentin hakemisessa on annettava yksityiskohtainen tekninen selitys keksinnössä. Muut voivat hyötyä tämän tiedon julkistamisesta ja, ja jatkaa kehittelyä sen pohjalta. Tämä, tätä kutsutaan kumulatiiviseksi innovoimiseksi. Sitä on kuvattu myös sitä, että seisotaan jättiläiden hartioilla eh, Isaac Newtonia siteeratekseni. Tämä on siis teoria. Nyt pyrimme myös kvantifioimaan patenttien taloudellisia vaikutuksia. Syyskuussa 2013 Ohimin kanssa. Kyseessähän on EUn tavaramerkki. Virasto julkaisimme yhteisen tutkimuksen ensimmäistä kertaa siinä kvantifiointiin tekijänoikeusvaltaisten te- teollisuusalueiden vaikutus talouteen. Analysoimme yli 600 eri teollisuuden alaa ja sitten risteytimme eri tilastotietoja ja katsoimme, missä eniten käytetään tekijä- ja teollisuusoikeuksia ja missä käytetään vähemmän tällaisia oikeuksia. Tämä tutkimus on meidän verkkosivuilla saatavilla ja siitä löydetään hyvin kiinnostavia lukuja, makrotaloudellisia indikaattoreita. Esimerkiksi sinne todetaan, että lähes 40 prosenttia BKTstä tulee tekijänoikeusvaltaisilta aloilta, 35 prosenttia työllisyydestä EU-tasolla tulee näiltä aloilta. On myös muitakin indikaattoreita. Nyt ensimmäistä kertaa mittattiin ja laskettiin tällaisia vaikutuksia makrotaloudellisten indikaattoreiden avulla. Sitten vielä lisää EPOsta, Euroopan patenttivirastosta, ketä me olemme ja mitä me teemme. Tehtävänämme on myöntää patentteja ja jakaa patentteja koskevaa tietoa. Ja tämän toiminnan kautta tuemme innovaatiota, kilpailukykyä ja taloudellista kasvua kaikkialla Euroopassa. Pyrimme laadukkaaseen ja tehokkaaseen palveluun. Taisin mennä näissä kuvissa vähän liian pitkälle. Täällä näkyy kartta. olemme hallitusten välinen instituutio, emme EU-virasto. Meidät on perustettu yleissopimusten pohjalta, joka allekirjoitettiin vuonna 1973. Virasto aloitti työnsä vuonna 1978. Tuolloin mukana oli vain seitsemän maata, nyt meitä on 38 maata. Ja lisäksi kaksi on juuri liittymässä Bosnia-Herzegovina ja Montenegro. Ja olemme hiljattain alle kirjoittaneet sopimuksen Marokon tyyppisten maiden kanssa. Ja näin ensimmäinen maaliskuuta tänä vuonna alkaen tunnustaa eurooppalaisen patentin kansallisena patenttina Marokkoon siis, siis tässä tilanteessa. Ja tämä on tapa, jolla voimme laajentaa maantieteellistä vaikutustamme laajentamatta samalla jäsenvaltioiden määrää. Olemme Euroopan toiseksi suurin hallitusten välinen järjestö. Meillä on 7000 henkilökuntaa 4000, yli 4000 on korkeasti pätevöityneitä tarkastajia, 4250 hyvin pätevää tutkijaa, jotka tarkastelevat näitä patenttihakuemuksia, joita saamme. Me emme saa mitään ulkopuolista rahoitusta, vaan rahoitamme toimintamme itse. Rahoitusta ei tule jäsenvaltioilta eikä kansainvälisiltä tai eurooppalaisilta laitoksilta. Emme ole siis riippuvaisia jäsenvaltioiden varoista, vaan päinvastoin tuotamme tuloja jäsenvaltioille, koska jaamme puolet saaduista tuloista, joita saamme patenttimaksuista. Näistä kahdesta miljardin vuotuista budjetista 400 000 palautetaan jäsenvaltioille, taikka tuloutetaan jäsenvaltioille. Nämä ovat tärkeimmät kohdat. Mikä, mitkä, mikä sitten on patenttihakumustilanne? Kaikkialla maailmassa patentteja jätetään enemmän. Eurooppaa kuuluu tähän suuntaukseen ja tästä kuvasta näkyy, että olemme jatkuvasti saaneet lisähakemuksia noin keskimäärin 3 prosenttia vuosittain viimeisten 15-20 vuoden aikana. Ja viime vuonna hakemuksia oli yli 270 000, mistä sitten kaikki hakemukset tulevat. Tässä onkin kiinnostava kaavio. 65 prosenttia hakemuksista tulee EUn ulkopuolelta, 35 prosenttia tulee EUn maista. Tästä kuvasta näkyy, että suurin osa tulee Amerikasta, neljäs osa kaikista hakemuksista. Sitten Japani 18 prosenttia, sen jälkeen Saksa on suurin Euroopan maan 11 prosenttia hakemuksista, sitten Kiina 9 prosenttia, Korea 6 prosenttia, Ranska 5 prosenttia, toiseksi suurin eurooppalainen valtio tässä. Kun ajatellaan näitä kehityskulkuja, on muistettava, että kolme vuotta sitten Kiina oli Ranskan tasalla viidessä prosentissa, Kolmessa vuodessa Kiina on melkein 80 prosentilla lisännyt hakemusten määrää ja Ranska taas on pysynyt samalla tasolla. Sitten strategiastamme. Prioriteettinamme on säilyttää ja parantaa korkealaatuisia eurooppalaisia patentteja. Laadulla tässä tarkoittamme laillisesti vahvoja patentteja. Tässä ei ole kyse siitä, onko niillä korkea kaupallista kiinnostusta, tämä on yritysten tehtävä, vaan tarjoamme laillisesti vahvoja välineitä, jotka ovat merkittäviä yritysten strategioille. Uskomme vahvasti, että laatu on seikka, jonka kautta pateetit säilyttävät taloudellisen ja sosiaalisen arvonsa. Strategiaamme perustuu kolmelle pilarille. laatuun, parannetaan tehokkuutta ja pyritään eh, edistämään globaali patenttijärjestelmän harmonisointia. Meillä on viisi etenemissuunnitelmaa hyväksytty 38 sopimusmaassa – tulos on selkeästi tuottavuuden lisääntyminen. Tietenkin kun muutoksia tulee, niin eh, muutosvastarintaakin ilmenee. Osa ei ole tyytyväinen kehityksen välillä on äh, on todella ollut puhetta EPOn työskentelyilmapiiristä. Uudistuksia on edellyttänyt läpinäkyvän valmistelut ja kaikki toimet on esitelty yksityiskohtaisesti ja ne on hyväksytty jäsenvaltiossa. Etenemissuunnitelmat saivat yksimielisen tuen viime vuonna – kesäkuussa 2014. Monet, monet uudistukset on täytäntöpanta vasta muutama kuukausi sitten, mutta ne ovat nopeasti tuoneet kourin tuntuvaa edistystä. Perustana on tunnustetut kansainväliset periaatteet. myös ILO, ILOn hallinnollinen tuomioistuin on ollut tässä mukana. Haluaisin vielä antaa esimerkkejä siitä, mitä olemme hiljattain saaneet aikaa. Ensimmäinen esimerkki koskee uutta palvelua, jonka nimi on patentin käännöspalvelu. Sitä, se on otettu hiljattain käyttöön. jotta voisin kuvailla uuden välineen merkitystä, niin haluaisin korostaa sitä, että patentin laadukkuudessa tärkeää on, että ymmärretään hyvin hakemukseen liittyvää tutkimus niin, että ymmärretään, että kyseessä on todella uusi kes- keksintö. Tämä uutuuskriteeriä on siis tärkeä tutkimusta ei tehdä ainoastaan muodollisten patenttien kohdalla, vaan kaiken kaikkiaan mukana tota, tällainen saatavilla, saatavilla oleva tieto. Patentteja laaditaan yhä enemmän muilla kuin Euroopan kielillä ja näin yksi suurimmista haasteista onkin kielimuuri. Mitä enemmän kiel, kiinalaisia ja japanilaisia patentteja tulee, sitä vaikeampi on saada käsiin tätä saatavilla olevaa tietoa. Siksi on tärkeää kehittää välineitä, joiden avulla ei, paitsi patenttiin tar- hakemuksen tarkastelijat, koko tieteellinen yhteisö voi tutustua tähän saatavilla olevaan tietoon patentin ympäriltä. Siksi olemme kehittäneet uuden palvelun, tämän käännöspalvelun Googlen kanssa kumppanuudessa. Ja meillä on ainoa Äh, teollisuus- ja tekijänoikeuksien alan virasto, joka tarjoaa ilmaiseksi tällaista palvelua. Äh, sivuillaan 32 kieltä on katettu, 38 jäsenvaltion kielet ja lisäksi tärkeimmät äh, tieteen kielet, kiinan, Japanin, korean ja venäjän kielet. Tätä palveluja, palveluja eivät käytä ainoastaan tarkastajamme ja muut virastot, vaan sitten käyttää myös suuri yleisö. Ja sitä on tulossa hyvinkin suosittu palvelu. Olemme nyt saavuttaneet tason, jossa päivittäin tulee 23 000 käännöspyyntöä. Tietenkään näillä käännöksillä ei ole oikeudellista arvoa, mutta sen avulla voidaan valita kaikkein tärkeimmät asiakirjat näistä valtavista asiakirjavolyymeista, kun sivuja on miljoonia ja miljoonia ja sitten tietenkin tämän esivalinnan jälkeen voidaan tehdä, että sitten jatkossa kunnolliset käännökset. Toinen esimerkki siitä, mitä olemme kehittäneet, tulee seuraavaksi. Se koskee yhtenäistä patenttia. On tärkeää ymmärtää, muistan, että kun ne EPO perustettiin 40 vuotta sitten, jäimme vähän puolin väliin. Siinä oli järjestelmä, jossa oli keskushallinto, joka antoi yhden patentin, joka päätti kaikissa jäsenvaltioissa, mutta validiteetti ei ollut automaattinen. Patentin Omistajan piti päättää, missä maassa hän halusi validoida oman patenttinsa. Sitten tämä operatiivinen validointi muuttaa eurooppalaisen patentin kansalliseksi patentiksi. Eli jos eurooppalainen patentti validoidaan esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, UK ja Alankomaissa, nämä ovat neljä kaikkein useimmin validoitua maata, niin silloin tämä patenttinne tulee saksalaiseksi, ranskalaiseksi, englantilaiseksi ja hollantilaiseksi patentiksi tämän toimen myötä. Ja sen jälkeen se, se riitatapauksessa voidaan viedä kansalliseen tuomioistuimeen. Tuomioistuimet voivat tietenkin tehdä eri päätöksiä, eli alun perin lähdetään yhdestä patentista, mutta loppujen lopuksi lopputuloksena onkin useita patentteja. Jo 70-luvulla ajatuksena oli täydentää tätä Euroopan patentin osaa toisella askeleella, eli tällaisella yhtenäisellä patentilla. Ja näin on nyt sitten päätetty vuosikymmenen keskustelun jälkeen. On hyväksytty EUn asetus, jolla luodaan yhtenäinen patentti ja se linkitetään perussopimukseen. Tämä oli tarpeen, jotta voidaan perustaa uusi tuomioistuin, yhtenäinen patenttituomioistuin. Mitä hyötyä tästä järjestelmästä sitten on? Ensinnäkin laatu on sama kuin aikaisemminkin Euroopan patentin kanssa siinä mielessä, että yhtenäisen, yhtenäinen patentti tulee olemaan eurooppalainen patentti, jonka EPO myöntää. Ja se tulee olemaan automaattisesti validi EPOn menettelyn kautta 38 jäsenvaltion alueella. Toinen asia, joka on hyvin keskeinen yhtenäisen patentin menestyksen kannalta, on se, että tarjoamme Euroopan taloudelle ja yrityksille valinnan vaihtoehdon eri suojatyyppien kanssa. Voidaan valita kansallinen suoja, kansallinen suoja, voidaan valita klassinen eurooppalainen suoja ja voidaan ottaa myös kolmas vaihtoehto, joka on tämä yhtenäinen patenttisuoja. Eli tällaista joustavuutta on tarjolla niin, että yritys voi valita kaikkein parhaan välineen, joka sopii parhaiten yrityksen strategian. Yhtenäinen patentti tuo muassaan merkittävästi yksinkertaistamista verrattuna nykyisen Euroopan patenttijärjestelmään. Yksi ainoa hallinnollinen toimenpide riittää siihen, että saadaan suoja 38 maassa tällä hetkellä pitäisi eu sisällä tehdä 25 eri, eri, eri, eri no, menettelyä. Tästä tulee tietenkin kustannussäästöjä. Maksut ollaan saatu sopeutettua niin, että tästä tulisi vain 70 prosenttia nykyhinnasta. Lisäksi oikeusvarmuus lisääntyy, koska sen sijaan, että on käytössä kansallista oikeuskäytäntöä, päätökset tehdäänkin yhtenäisessä patenttituomioistuimessa, joka vuosi toisensa jälkeen tuottaa Euroopan tason oikeuskäytäntöä, joka tulee sitten olemaan samaa kaikille toimijoille. Tämä siis äh, tulee uutena järjestelmään, kun täytäntöön pannaan yhtenäinen patenttisuoja. Missä nyt sitten ollaan menossa kaksi vuotta poliittisten päätösten jälkeen EU-tasolla? Olemme päässeet aika hyvin eteenpäin yhtenäisen patenttituomioistuimen UPCn osalta, kun kyseessä on perussopimuksen muutos, se merkitsee kansallisia, kansallista ratifiointia niin 13.25 tarvitaan, että voidaan täytäntöön panna ja avata tuomioistuin. Tähän mennessä olemme saaneet seitsemän ratifiointia ja mukana on Ranska – Tarvitsemme 13 ja niin, että mukana on kolme suurinta maata, Ranska, Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta tarvitaan mukaan. Ja toivomme, että mm, kun ajatellaan viime kuukauden EUn tuomioistuimen päätöstä, puheenjohtajana hän on tämän keskustelun alussa korostanut sen tärkeyttä, koska näin saatiin poistettua mm, oikeudellisia esteitä ja tästä selväksi, että yhtenäisen patentin oikeuden pohja on vahva ja se on EUn sääntöjen kanssa yhteen sopiva. Ja näin ollen yhtenäistä patenttia voidaan ryhtyä toteuttamaan ilman oikeudellista riskiä. Tämä varmasti antaa meille lisäpotkua niin, että voimme saada lisää ratifiointeja mukaan ja saisimme annettua ensimmäisen yhtenäisen patentin ensi vuonna 2016. Sitten on toinen tärkeä asia, josta olisi tehtävä päätös. Se koskee yhtenäisen, yhtenäistä pakettia sinänsä ja kyseessä on maksujen taso. Tehän tiedätte, että kun patentti on myönnetty, niin joka vuosi on maksettava patenttimaksu, jotta se pysyy vai voimassa. Jos jonakin vuonna ei patenttimaksu makseta, niin patentti menetetään ja siitä tulee julkista tietoa. Ei tietenkään voida ajatella, että, että, että, että summataan yhteen nämä 25 kansallista maksua. No, is this one, I think. Okay. No, that is this one. Sorry. So, um, it's not sensible to just... Ei voida siis ajatella, että summataan vain nämä 25 kansallista maksua. Pyrimme nyt vahvistamaan maksujen tason sellaiseksi, että se olisi yrityksille houkutteleva. Pitkien keskustelujen jälkeen ja useiden simulaatioiden jälkeen tämä päätös jää jäsenvaltioiden tehtäväksi niin sanotussa erityiskomiteassa. Se on osa EPOn hallintoneuvostoa ja ehdotamme, että erityiskomitea vahvistaa nämä maksut tällaiselle top 4-tasolle. Se tarkoittaa, että otetaan neljän kaikkein validoiman maan maksut, siis mukana on Saksa, Ranska, UK ja Alankomaat. Ja näiden neljän kansallisen maksun pohjalta sitten saadaan suoja 25 maassa. Me tarvitsemme tässä teidän parlamenttinne tuen, jotta voisimme vakuuttaa jäsenvaltiot että ensimmäinen prioriteetti yhtenäisen patentin osalta ei ole se, saadaan aikaan varoja EPO-viranomaisille, eh, e vaan että siitä saadaan Euroopan taloudelle houkutteleva väline. Meidän on siis vahvistettava maksutaso mahdollisimman alhai, alas, jotta tähän päästään. Toivomme, että tämän vuoden loppuun mennessä tai tämän kuukauden loppuun mennessä tämä päätös saadaan tehty ja näin ollen voimme antaa ensimmäiset yhten, yhtenäiset patentit vuonna 2016, kun tuomioistuin on jo käynnissä. Sitten haluaisin puhua vielä näistä monenkeskisistä haasteista. Tehän tiedätte, että maailmassa on erilaisia sääntöjä, patentoitavuutta, kriteerejä, tärkeimpiä sääntöjä patenttialalla. Amerikkalaiset ja eurooppalaiset säännöt poikkeavat toisistaan melkoisesti. Olemme siis pyrkineet siihen, että näitä sääntöjen menettelyjä harmonisoitaisiin, jotta voitaisiin yksinkertaistaa ja helpottaa käyttäjien ja yritysten elämää. Ja näin nämä voisivat tehokkaammin käyttää patenttejaan kaikkialla maailmassa. Harmonisointi on tietenkin pitkä prosessi, ei se yhdessä yössä onnistu. Ja työstämme sitä eri tasoilla, jotta voimme harmonisointia nopeuttaa. Yksi tasoista on tekninen ja menettelyä koskeva. Olemme perustaneet tällaisen epävirallisen ryhmän IP5. Ryhmän siinä on viisi merkittävintä virastoa maailmasta mukana. Amerikka, Japani, Kiina, Korea ja Eurooppa. EP on siellä Euroopan äänitorvena ja näin me voimme vaikuttaa maailman patenttijärjestelmän kehitykseen. Tämä toimii aika hyvin. Esimerkiksi olemme juuri perustamaisillamme tällaisen niin sanotun Global Dossier asian, eli yhden hakemuksen kautta voitaisiin tai yhden asiakirjapaketin kautta voitaisiin eri virastoissa tehdä patenttihakemuksia. Tässä on erilaisia asioita mukana, mutta en halua liikaa puhua, liian pitkää puhua, mutta mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne, jos teillä niitä on. Harmonisointiin liittyy toinenkin puoli. Siinä on kyseessä patenttilainsäädännön harmonisointi. Tämä koskee sääntöjä ja periaatteita ja tämä asia on jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia, ei siis EPOn eikä EUn toimivaltaa. Haluaisin tässä korostaa sitä, että edessämme on haaste, joka liittyy siihen, että olisi valittava kahdenvälisten keskustelujen välillä, esimerkiksi amerikkalaisten kanssa, taikka sitten monenkeskisten ratkaisujen välillä. Meillä on esimerkiksi neuvottelut kesken TTIP-sopimuksesta. Tiedän, että tämä valiokunta ja koko parlamentti seuraa hyvin läheltä TTIP-neuvotteluja ja keskusteluja. Se on mielestäni erittäin hyvä. Haluaisin kiittää teitä siitä, että näin toimitte teollisuus- ja tekijänoikeuskysymyksestä. Meidän mielestäni patentien osalta TTIP ei ole oikea formi harmonisoinnin edistämiseksi. Euroopan sidosryhmien äänitorvina olemme sitä mieltä, että olisi pidettävä parempana tällaisia monenkeskisiä foorumeita, jotta pääsisimme tämän harmonisoinnin kohdalla eteenpäin yksi näistä foorumeista pikkuhiljaa eteneekin. Kyseessä oli Vipon alaryhmä. Vipohan on kansainvälinen teolliset ja joka on YK on kuuluva järjestö ja joka on toimivaltainen kaikissa teollis- tekijänoikeuksia koskevissa asioissa. Siellä on tällainen B-plus-alaryhmä, jossa kyllä edistymme näiden asioiden osalta. Joten hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluaisin lopuksi vielä korostaa sitä, että Euroopan patenttijärjestelmä on eurooppalainen menestys tarina. Viimeisten 40 vuoden aikana olemme pystyneet kehittämään tehokkaan välineen, jolla voidaan edistää innovaatiota ja antaa Euroopalle johtoaseman patenttien myöntämisessä maailmanlaajuisesti olemme saamassa tämän työn valmiiksi yhtenäisen patenttiin ja yhtenäisen patenttituomioistuimen myötä. Euroopan patenttivirasto on ylpeä siitä, että sille on annettu tehtäväksi myöntää näitä patentteja ja hallinnoida näitä parannettuja välineitä Euroopan talouden kilpailukyvyn parantamiseksi, erityisesti PK-yritysten auttamiseksi. Haluaisin kiittää huomiostanne ja mielelläni vastaan kysymyksiinne ja kuuntelen kommentteja, jos niitä on. Kiitoksia. Thank you, uh, President Battistoli, for, for... Paljon kiitoksia puheenjohtaja Battistoli tästä johtopuheenvuorosta. Se oli hyvin hyödyllinen tämän valiokunnan jäsenille uskoakseni. Te voitte luottaa siihen ja toivottavasti voin puhua kaikki, kaikki valiokunnan jäsenten puolesta voitte luottaa tukeemme näiden uusien maksujen ja lähentymisen osalta jäsenmaiden välillä. Jälleen kerran suuret kiitokset ja haluaisin nyt kysyä, onko jäsenille mitään kysymyksiä esitettävänä tai pyyntöjä. Axel Foss, olkaa hyvä. Herr, ich glaube, doch, wie funktioniert. No, taitaa tämä mikrofoni toimia. Kollega Patistelli, oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. No, minä odottelen vielä, että saatte luurit käyttöönne. Herzlichen Dank für Ihren... Niin, siis sydämelliset kiitokset tästä alustuksestanne. Tämä osoitti vielä kerran, miten tärkeä patenttivirasto on Euroopan taloudelle – ja oli hienoa kuulla meitä kiinnostavista asioista, eli tulevista ongelmista, jotka jo tulevaisuudessa häämöttävät. Viittasitte TTIPiin. Olemme ilmeisesti parlamentissa jurivaliokunnassa reagoineet kehitykseen oikealla tavalla, mutta oikeastaan puhun nyt tästä yhtenäisestä patentista. Ilmeisesti tämä ei ole toteutunut toivomallamme tavalla, vaikka siitä paljon hyötyä odotammekin. Johtuuko tämä tästä kansallisesta hittaasta ratifiointiprosessista, vaiko siitä, että kansallisella tasolla ei ymmärretä yhtenäisen patetin hyviä puolia Ilmeisesti näistä maksuista vielä väännetään kättä, mutta minä halusin vain omalta osaltani todeta, että kyllähän siitäkin jo on hyötyä, että sanotaan, että ensimmäisten mai, neljän maan maksut kerätään ja sitä kautta saadaan katettua kaikki 25 maata. Mielestäni se on ihan järkevä kompromissi Ainakin voitaisiin sanoa, että kustannuksille asetetaan jonkinlainen yläraja, kun tästä kuitenkin on myöskin taloudellista hyötyä kaikille. Ja mikäli ymmärsin teidät oikein, niin yritykset tai ne, jotka hakevat patenttia, niin eivät välttämättä halua käyttää yhtenäistä patenttia, mikäli patenttimaksut ovat liian korkeat, eli käyttävät sitten kansallista järjestelmää. Joten kyllä minun mielestäni parlamentin pitäisi peräänkuuluttaa yhtenäisen patetin hyviä puolia. Mielestäni tämä ei saa karjuutua hankkeena maksukysymyksiin, vaan kyllä me tarvitsemme jonkinlaisen katon näille maksuille, jotta tästä syntyisi myöskin kustannustehokkaita ratkaisumalleja yrityksille. Tehän itsekin viittasitte tähän top 4 ehdotukseen. Mielestäni se on ihan oikea elementti ja kyllä patenttivirastonkin pitäisi kääntyä jäsenvaltioiden puoleen ja sanoa, että tämä ehdotus kannattaisi hyväksyä, sillä tässä yhtäältä huomioidaan taloudelliset intressit, että myöskin nämä juridiset seikat. Eli kyse ei ole jäsenvaltioiden omista intresseistä, vaan ikään kuin yhteishyvästä koko unionin alueella. Joten kyllä minun mielestäni meidän tulisi tukea tätä ehdotusta. Kiitoksia. Mr. Köster. Mr. Köster. Für interessanten aus. Niin, paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista huomioista. Kolme huomautusta omalta puoleltani. Ensinnäkin, jos katsotaan teknisiä ja sosiaalisia innovaatioita, voidaanko niitä pitää erillään? Yleensä kun puhutaan patenteista, niin ihmisten mieleen tulee tekniset innovaatiot. No mitenkäs on sosiaalisten innovaatioiden laita? Voidaanko niitä patentoida laisinkaan? Ja jos kyllä, niin mikä osuus on näiden, osuus on näillä niin sanotuilla sosiaalisilla innovaatioilla? Sitten tähän teidän tehtävään tehtävä kuvaan. Niin jos patenttirikkomuksen ilmenee, niin puututteko te peliin? Eli patenttiilmoitus on tehty ja sitten patenttia kopioidaan. Silloinhan puhe teollisen tekijän oikeuksista ja niiden loukkauksista, niin joudutteko te ikään kuin poliisina puuttumaan tilanteeseen ja Ymmärsikö oikein, että kun puhumme nyt tästä TTIP-vapaakauppasopimuksista, niin ilmeisesti tähän liittyen on olemassa patenttioikeudellisia ongelmia, eli millä tavalla tästä yhtenäisestä eurooppalaisesta patentista voisi laajemmassa mittakaavassa olla hyötyä. Kiitoksia. Edustaja Krysogonos, so, Mr. President. Eh, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia pääjohtaja siitä, että olette täällä. Artiklan 30 mukaan teidän virastonne äm, vakituisia henkilöitä koskevan säännöstön mukaan te voitte äm, rajata henkilökuntanne lakko-oikeuksia ja nämä ehdot äh, koskevat äh, lakon maksimipituutta ja äänestysprosessia. Vaikuttaa, että nämä säännöt kohtuuttomasti rajoittavat teidän työntekijöiden lakko-oikeutta. Äh, oletteko te tai henkilöstöneuvosto kuulleet iloa, äh, jotta tietäisitte, ovatko nämä ilon yleissopimuksen artikla 87 mukaisia. Ja mitä Haagin tuomioistuimen päätöksen tulee, siellähän todettiin, että kansainvälisen työoikeuden oikeutta ei voida rikkoa vain viittaamalla EPOn säännöstön. Kiitoksia. Mr. Kavada. Edustaja Kavada. C'est une erreur, je n'avais pas tämä oli virhe. Minä en pitänytkään puheenvuoroa. Tämä vaikutti nyt niin selvältä, että jätänkin asian tähän. Kiitoksia. Andersson. Edustaja Andersson. Ja, ähm, jag vill börja med att... Äh... Kiitoksia. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä teitä erittäin hyvästä johdantopuheenvuorosta. Minulla on nyt kysymys Onko teille meille, poliitikoille, neuvoja? Jos me haluamme välttää sitä, ettei patenttijärjestelmä tulevaisuudessa monimutkaistu ja että me joudut tilanteeseen, jossa suuret yritykset, jotka voivat palkata armeijallisen äh, lakimiehiä, voivat käyttää väärin patenttijärjestelmää ja näin saada hyötyä pieniin yrityksiin verrattuna. Tai jos päädymme tilanteeseen, kuten Yhdysvalloissa on, että meillä on tietyllä tavalla loismaisia elimiä tai patenttipeikkoja, jotka väärinkäyttävät järjestelmää, kuinka neuvoisitte meitä poliitikkoina, että voisimme välttää sitä, että tällaista tilannetta kehity Euroopassa? Kiitoksia. Uh, thank you. Kiitoksia. Tässä olivatkin kaikki puheenvuoropyynnöt. hyvä pääjohtaja, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je vais... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä vastaan nyt ranskaksi. Äh, se on yksi Euroopan patenttiviraston äh, kolmesta virallisesta kielestä. Äh, edustaja Foss, kiitän teitä tuestanne, jonka ilmaisitte sille ratkaisulle, jota me ehdotamme top 4 listaksi ähm, maksuista. Omalta osaltani olen sitä mieltä, että meidän täytyy löytää tasapaino kolmen ähm, sitoumuksen välillä. Ensimmäinen on se, että yhtenäisen patenttijärjestelmän täytyy äh, houkutella ähm, yrityksiä mahdollisimman paljon. Toinen on se, että sen täytyy olla äh, talousarviollisesti äh, neutraali. Me emme saa unohtaa sitä, että tämä yhtenäinen patentti koskettaa 25 38 jäsenmaasta ja nämä 13 maata, jotka eivät kuulu järjestelmään, luonnollisesti eivät ole valmiita, sillä tämä yleinen järjestelmä tukee yhtenäistä patenttijärjestelmää. Eli meidän täytyy olla neutraaleja, tämä yritys on tärkeä. Ja kolmanneksi meidän täytyy luoda jäsenmaille sellainen resurssitaso, joka tekee mahdolliseksi rahoittaa tulevaisuudessakin erityisesti ähm, teollisoikeuksia äh, koskevaa politiikkaa ja innovointien tukemista, mutta en nyt piilottele sitä, että yksi näistä osasista on mielestäni tärkeämpi kuin muut, ja siksi olemme kuulleet äh, suuresti eri äh, sidosryhmiä, emme vain eurooppalaisia, mutta niin kutsutusti asiakkaitamme, jos voi näin sanoa niitä, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. Ja uskon, että tämä ehdotus on sellainen, että sen pitäisi saada laaja tuki taakseen, sillä se edustaa hyvää tasapainoa eh, eri prioriteettien välillä ja talouden vaikutusten välillä. Mitä sitten tulee edustaja Köstnerin kysymykseen, haluaisin muistuttaa siitä, että vain tekniset innovaatiot voidaan patentoida. Meillä on tapana sanoa, että patentti on tekninen ratkaisu tekniseen ongelmaan. Eli kaikki sellainen, joka ei kuulu tämän teknisen ulottuvuuden piiriin, ei kuulu patentin piiriin, eli sosiaaliset innovaatiot, erilaiset innovaatiot muilla aloilla – ne eivät ole patenttikelpoisia, aivan kuten ajatuksiakaan ei voida patentoida. Eli tämä ala on melkoisen tarkasti rajattu ja se koskee pääasiassa sellaisia prosesseja ja tuotteita, jotka ovat teollisia, jotka luonnollisesti nykyään kattavat monia digitaalisia ulottuvuuksia ja palveluja, mutta kuitenkin ne ovat pohjaltaan teknisluontoisia innovaatioita. Te olette oikeassa korostaessanne sitä, ettei ole mitään hyötyä myöntää oikeuksia, jos niitä ei kunnioiteta ja jos meillä ei ole tapoja ja mekanismeja saada niitä kunnioituksi, mutta näitä mekanismeja eurooppalainen patenttivirasto ei omaa. Me olemme virasto, jonka kompetenssit rajautuvat selkeästi ähm, niihin toimivaltoihin, joita jäsenmaat ovat meille äh, myöntäneet nimittäin patenttien myöntämiseen. Kaikki muut toimet tämän jälkeen, erityisesti väärännösten vastainen taistelu ja immateriaalioikeuskysymykset ovat kansallisia toimivallan aloja, joista pienet osuudet kuuluvat Euroopan unionin toimivaltaan, mutta suurin osaksi, suomaksi ajaksi ne ovat kansallisen toimivallan alaa. Sitten TTIP-sopimukseen liittyen halusin sanoa, että meillä on tällä hetkellä epätasapainoinen tilanne keskusteluissa Amerikan edustustolla on hyvin äm, tarkat kannat ja hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia patenttien suhteen ja Euroopan unionin valtuuskunnalla ei ole vastaavaa oikeudellista ja teknistä kompetenssia näillä aloilla. Tämä on ensimmäinen asia. Meidän täytyy siis varoa, että me emme tässä jätä näitä kysymyksiä jonkinlaiseen lapsipuolen asemaan ähm, koko patenttimenettelyn osalta tässä viittaisin vapaisiin vuosiin Meillä on hyvin yksinkertainen säännetelmä. keksiä, on se, joka on ensimmäisenä patenttihakemuksen jättänyt Yhdysvalloissa perinteisesti. Ei tyydytä tähän yksinkertaiseen kriteeriin. Pyritään sen sijaan selvittämään, kuka on todellisen keksinnön tekijä. Patentinhakijan täytyy voida todistaa, että hän on nimenomaan tietyn patentoitavan seikan keksiä. Tämä vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta, mutta itse asiassa se myllertää koko järjestelmän tasapainon. Tässä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että meidän täytyy varoa, että tämä ei ole kaikkein paras alue väitellä yhteisestä ratkaisusta. Sitten edustaja Gomus, te tähän lakko-oikeuteen. Haluaisin sanoa, että todellakin näissä uudistuksissa, joita olen toteuttanut, ensinnäkin ensimmäistä kertaa olen tunnustanut EPUn lakko-oikeuden. Sitä ei oltu tunnustettu ennen tätä ja toiseksi sen tämä lakko-oikeus on sellainen, että sitä rajaavat tietyt säännöt, joita tulee kunnioittaa, erityisesti se, että lakon täytyy olla kaikkein viimeisin ase, jota käytetään sosiaalisissa taisteluissa me emme saa luoda jatkuvia lakkoja, sen täytyy olla ähm, viimeinen ase neuvotteluiden jälkeen. Haluaisin korostaa sitä, että Euroopan patenttiviraston jäsenmaissa on sellaisia maita, jotka eivät tunnusta virkamiesten lakko-oikeutta. Minä olen laillisesti äh, EPON henkilökunnan lakko-oikeuden kuitenkin tunnustanut ja mitä tulee sitten muiden oikeudellisten toimijoiden, kuten esimerkiksi ilon hallintotuomioistuimeen. Me olemme ottaneet mallia sen julkaisemista suuntaviivoista ja täytyy sanoa, että kanteiden yhteydessä me voitamme noin 90 prosenttia Äh, oikeustapauksista, joissa näitä kanteita on tehty valitettavasti. Äh, meillä oli äh, EPOssa 22 lakkopäivää viime vuonna, joihin 12 prosenttia keskimäärin henkilökunnasta osallistui sitten tämän Haagin tuomioistuin. Sen suhteen me olemme tilanteessa, jossa kansallinen oikeudenkäyttö ei ole toimivaltainen, se ei voi antaa päätöksiä kansainvälisen organisaation toiminnasta ja päätöksistä. Euroopan unionin tuomioistuin on erittäin tiukka sääntöjensä noudattamisesta ja nämä immuniteettikysymykset eivät ole sellaisia, että niillä pyritään erilaisia kansallisia virkamiehiä suojelemaan ja heidän etuoikeuksiaan pyritään varmistamaan sen sijaan se, että nämä elimet ovat riippumattomia kaikenlaisesta kansallisesta sekaantumisesta. Eli nämä äm, tuomio, istuin käsittelyt, kymmenet ja kymmenet kansalliset äh, tuomioistuin äh, tapaukset ovat aina äh, todenneet meidän olleen oikeassa. Ja äm, tässä esimerkiksi Alankomaiden tuomioistuin on meitä tukenut kanneasiassa Alankomaiden korkeimmassa tuomioistuimessa. Haluaisin sanoa, että me pyydämme teitä tarkastelemaan näitä kertomuksia, jotka me vuotuisesti julkaisemme näistä sosiaalisia vuosikertomuksia, jotka liittyvät eläkejärjestelmään, palkkoihin, terveydenhuoltojärjestelmään, erilaisiin koulutusjärjestelyihin, Euroopan patenttiviraston henkilökunnalle ja myöskin lomajärjestelyihin, niin voitte huomata, että tämä pakettimme on hyvin monia etuisuuksien myöntöä, mutta meidän täytyy myöskin pystyä rahoittamaan se, rahoittamaan se myöskin pitkällä aikavälillä, ja ellei näin tapahdu, jäsenmaat joutuvat sen tekemään, sillä ne toimivat te- takaajina meidän sitoumuksissamme. Eli kaikki politiikka, mitä toteutan, on sellaista, me pyrimme parantamaan toimintamme laatua, tehokkuutta, jotta me voisimme tarjota samaa palvelua Euroopan taloudelle kuin ennenkin. Tämähän helposti onnistuisi kasvattamalla maksuja, mutta me emme ryhdy tähän. Minä en usko, että se olisi kaikkein paras ratkaisu Euroopan taloudelle. Sitten edustaja Andersson. Omalta osaltani olen sitä mieltä, että äm, kun us, miet, moitetaan panttijärjestelmää, moitteet eivät liity sen perusperiaatteisiin, vaan sen toimimattomuuteen. Ja toimimattomuuteen liittyen minun täytyy todeta, että Yhdysvalloissa näitä ongelmia on enemmän kuin Euroopassa. Suurin osa moitteista, joita esitetään erityisesti äh, liittyen tähän patent role patenttijärjestelmään, äh, näistä suurin osa on sellaisia ongelmia, joita Euroopassa ei ole, vaan pelkästään Yhdysvalloissa – tässä täytyy ensinnäkin ottaa huomioon kulttuurierot. Ähm, Yhdysvaltain patenttivirasto myöntää patentteja helpommin kuin Euroopan patenttivirasto. Monet patentit äh, tunnustetaan Yhdysvalloissa, mutta ei Euroopassa. Amerikkalaiset, äh, ja tämä on heidän yhteiskuntajärjestelmänsä mukaista ovat sitä mieltä, että tuomioistuinten täytyy tehdä lopulliset ratkaisut. Euroopassa sitä vastoin me pyydämme, että Euroopan patenttivirasto olisi valikoiva ja tarkkapäätöksissään, niin että tuomioistuin käsittelyä olisi vain hyvin vähän. Ja tällä hetkellä meillä on käynnissä käsittelyjä, jotka tulevat siirtymään uuteen yhtenäiseen patenttijärjestelmään. Ja tämä takaa sen, että meillä on tasapainoinen tilanne. Me emme Euroopassa näitä vääristymiä joudu kohtaamaan. Ja tämä on itse asiassa hyvä asia. Yhdysvallat ovat uudistamassa askel askeleelta omaa järjestelmäänsä ja se lähentyy eurooppalaista järjestelmää kohti. Ja tämä tekee mahdolliseksi yhtenäistä asioita kansainvälisellä tasolla. Ja tämä on esimerkki siitä, että patenttien alalla Eurooppa on vahva, käyttää pehmeää voimaa ja näin ähm, kansainvälisestikin voi toimia mallina. Paljon kiitoksia puheenjohtaja näin toivottavasti vastasin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. For us uh, answering. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia kun vastasitte näihin kysymyksiin. Muita kysymyksiä en näe. Ask questions from the members, uh, so thank you. Joten kiitoksia vielä kerran siitä, että uhrasitte omaa aikaanne tämän valiokunnan takia. En toivottanut tervetulleeksi kollegoita ne jotka näyttävät olevan täällä salissa, joten äh, voisi sitten ainakin hyvästellä heidät nyt tässä vaiheessa kokousta. Ja kiitän teitä vielä kerran siitä, että tulitte tänne ja näin voimme jatkaa yhteistyötämme. Kiitoksia.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 No niin, hyvät naiset ja herrat, jatkamme esityslistalla kohta viisi. Kuulemistilaisuus riita-asioita koskevien oikeudenkäyntien eurooppalaisten vähimmäissääntöjen ja mahdollinen käyttöönotto. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Burgard Hessen. Hän on Max Planck-instituutin toiminnanjohtaja Luxemburgista. Ja toivotan tervetulleeksi myös Eva Storskrubin. Pahoittelen ääntämistäni. Hän tulee Uppsalan yliopistosta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös hyvin tunnetun kutsuvieraamme Diana Wallisin. Hän on Euroopan oikeusinstituutin johtaja ja Michael Schotter on täällä myös. Hän on Euroopan komission riita-asioiden oikeuden politiikkayksikön johtaja. Kiitoksia teille kaikille ja haluaisin antaa välittömästi puheenvuoron herra Hessille. Vielen Dank, Herr vorsitzen. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olen valmistellut alustukseni englanniksi, mutta pidän puheen kuitenkin saksan kieltä käyttäen. Niin, kyse on siis riita-asioita koskevien oikeudenkäyntien eurooppalaisten vähimmäissääntöjen mahdollisista mahdollinen käyttöönotto. Ja lähden liikkeelle tämän hetkisestä vallitsevasta tilanteesta. Jos katsotte tätä kaavakuvaa, niin tämä oikeudellinen tulostaulu osoittaa, minkälaisia eroavaisuuksia jäsenvaltioiden oikeudenkäyntimenettelyissä on olemassa. Voidaanko tässä todellakin puhua konvergenssista? Toki jäsenvaltioiden välisten oikeusjärjestelmien tehokkuus ja toimintakyky ovat erilaiset, mutta ne eivät perustu vain ainoastaan prosessioikeuseroihin, vaan myöskin erilaisiin oikeusjärjestelmän rakenteisiin, niihin erilais käyttämiin teknisiin valmiustason eroihin siitä puhutaan yhä useammin ja myöskin tuomareiden ja asianosaisten roolit ovat erilaiset ja myöskin menettelytapasäännöt ovat maasta toiseen erilaiset. Tämä on tärkeä asia ja tästä syystä haluaisin näyttää teille myöskin tämän kartan. Kyse on nimittäin myöskin oikeusjärjestelmien käytössä olevien varojen suuruuseroista. Tästä näette, miten eri tavalla oikeusjärjestelmiä rahoitetaan, eli mitä tummemman vihreäksi tämä väri muuttuu, sitä paremmin raha on käytettävissä ja ykkösenä on Luxemburg. Minä olen hiukan jäävi tässä, mutta siellä per capita maksetaan 147 euroa, Espanjassa 32 euroa per capita per oikeusjärjestelmä. Eli oikeusjärjestelmien toimintakyvyssä on huomattavia eroja. Luxemburg on tästä syystä myöskin ykkösenä. Ranskassa maksetaan 61 euroa per capita – mutta sen toimintakyky on noin suurin piirtein samalla tasolla kuin Espanjan oikeusjärjestelmä. Mutta Espanjassa taas on kymmenen korkeimman tuomioistuimen tuomaria, jotka ratkaisevat kaikki äh, siviiliriita-asiat. Saksassa taas tuomareiden lukumäärä on 92. Espanjassa asukkaita on 42 miljoonaa, Saksassa taas 80 miljoonaa. Mutta nämä seikat osoittavat, mistä loppujen lopuksi onkaan kyse. Kyse on toiminnan koordinoinnista, mutta myöskin kilpailusta eri oikeusjärjestelmien välillä. Ja tässä yhteydessä haluaisin esitellä teille kaksi näkyy perspektiiviä. Yhtäältä unionin ulottuvuus, toisaalta kansallinen ulottuvuus. Jos katsotaan unionin lainsäädännön näkökulmasta, niin silloinhan tärkeintä on, että sisämarkkinoilla on käytössä tehokas järjestelmä, eli että ra- rajat ylittävät riita-asiat voidaan käsitellä koordinoidusti. Ja koordinointi tapahtuu, kuten tiedätte, tapahtuu eri välineitä käyttäen. Ensi vaiheessa Bryssel 1 käyttäen asetuksena, se on hyvin yksioikoinen, siinä puhutaan ihan tavallisesta koordinointityöstä, mutta tämän lisäksi on olemassa myöskin paljon kehittyneimpiä välineitä, Uusimpiin kuuluu eurooppalainen tilivarojen jäädyttämisasetus. Siinä kerrotaan myöskin yksityiskohtaisesti, miten on toimittava, eli tietty vähimmäistandardi on luotu. Ja näin pääsemmekin itse asiaan, eli missä määrin Euroopassa kaivataan tällaisia vähimmäistandardeja prosessioikeuden puolella. Oxfordissa kun Jenats esitti mielenkiintoisen keskinäistä luottamusta koskevan esityksen ja esityksensä aikana hän totesi, että vastavuoroinen luottamus kansallisiin oikeusjärjestelmiin toteutuu vain ainoastaan siinä tapauksessa, että jos todellakin luotetaan lainsäädäntöön, eli että täytäntöönpano toimii tukevana elementtinä. Mielestäni kollegamme on oikeassa. Ilman tämän tyyppisiä järjestelmiä ja sääntöjä asiakirjojen toimitusten osalta tai tasaväkisen kohtelun osalta, jos sellaista ei ole olemassa, niin silloin on vaikea luottaa näihin erilaisiin oikeusjärjestelmiin. No nyt jokin meni pieleen. Niin, jäsenvaltioiden ulottuvuudesta piti tässä puhua. Klikataanpas vielä. No niin, nythän se löytyi. Anteeksi. Niin, jäsenvaltioiden näkökulmasta katsottuna tilanne on toisenlainen. Tärkeintä on, että täytäntöönpanosäädökset pannaan täytäntöön, eli asetukset, transponoidaan kansallisella tasolla sataprosenttisesti. Mitä tulee Bryssel 1a-asetukseen, joka astui tänä vuonna voimaan, niin sen osalta tämä on kaiken A ja O, tämä periaate. Ja komission täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot todellakin ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin. Jäsenvaltiot taas ovat kehittäneet ikään kuin kilpailujärjestelmän oikeudellisella alalla. Eli kansalliset markkinat oikeuspalveluiden osalta kilpailevat keskenään. Ja jos puhutaan tällaisesta rahoitusalan sovittelusta tai käräjöinnistä, niin usein miten nämä asiat käsitellään Lontoossa. Teollisia tekijänoikeuskysymykset käsitellään pääasiallisesta, pääasiallisesti Düsseldorfissa, Saksassa tai Englannissa tai Alakomaissa – ja kun katsotaan Bryssel 1-asetusta ja päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevat määräykset, niin se helpottaa tätä kilpailuasetelman ylläpitämistä. Se ei sinänsä ole huono asia, sillä sehän voisi tarkoittaa sitä, että kansallisella tasolla ryhdytään uudistustoimiin, mutta kyllähän kikkailullakin jää varaa ja otetaan tässä yksi esimerkki esille. Ihan hiljattain astui voimaan maksukyvyttömyys Äh, asetus. Yritykset yrittävät muuttaa toimintaansa hyvin vahvasti ja Englannista löytyy niin sanottu Scheme of Arrangement, ja tätä sovitteluvälinettä käytetään aika lailla voimakkaasti, mutta jos katsotaan tätä äh, eurooppalaista asetusta, niin sen liitteessä todetaan, mitkä ovat ne kansalliset määräykset, joita tulisi noudattaa, näin sanotaan siis asetuksessa, mikäli jäsenvaltiot eivät mainitse tiettyjä olemassa olevia järjestelmiä, niin eivät kuulu sitten tämän asetuksen soveltamisalan piiriin. Näin käy myöskin Scheme of Arrangement-järjestelmässä, ja myöskin tässä järjestelmässä on mahdollisuus käyttää opt-out-järjestelmää, joten kyllä tarkkana pitää olla. Ja sitten tähän seuraavaan vaiheeseen – eli eurooppalaisen järjestelmän soveltamiseen siinä tapauksessa, että unionin lainsäädäntöä sovelletaan. Eli eurooppalainen kuluttajalainsäädäntö tulee täytäntöön pantavaksi kansallisella tasolla. Ja silloin periaatteena on se, että jokainen unio, kansallinen tuomioistuin on unionin tuomioistuin, joka käyttää omaa prosessuaalista järjestelmää. Se kuuluu niiden autonomiseen oikeuteen, mutta unionin tuomioistuin kuitenkin valvoo, että kansalliset järjestelmät ovat oikeudenmukaiset. Huomioiden aina järjestelmän ekvivalenssiaspektia ja sen tehokkuutta. Nämä eivät ole kovinkaan tarkkoja kriteerejä. Täytyy kyllä myöntää, että tällä alalla tuomioistuimen päätökset eivät ole kovinkaan ennakoitavissa olevia. Tämän lisäksi on olemassa vielä yksi asia, joka voi tarjota paremmankin ratkaisun. Nimittäin perusoikeus kirja, se tarjoaa erilaiset vähimmäistakeet. Eli aina kun käytetään unionin lainsäädäntöä, niin silloin sovelletaan myöskin perusoikeuskirjan määräyksiä. Ja ihan viimeisimpänä esimerkkinä mainittakoon englantilaisen vetomustuomioistuimen päätöksestä. Apple-tietokoneiden käyttäjät olivat valittaneet sellaisesta tilanteesta, että Google puuttui oman verkkoselaimen käyttöön mainostarkoituksessa, eli lähetettiin näitä mainoksia. Ja tätä kuluttajat eivät voineet hyväksyä, ja muutoksen hakutuomioistuin joutui pohtimaan myöskin sitä, että voidaanko myöskin immateriaalisia vahinkoja ikään kuin kompensoida rahallisesti. Se ei kuitenkaan ollut periaatteessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollista, mutta vetomustuomioistuin artikla 47 vedoten ilmoitti, että tämä valitus on hyväksyttävä käsiteltäväksi. Tässä näette, miten voimakas vaikutus perusoikeuskirjalla voi olla. Eli herääkin kysymys, että missä määrin lainsäädäntötasolla voitaisiin lähteä peräänkuuluttamaan konvergenssia. Ratkaisumalleja on olemassa lukuisia ja niitä on käytettykin useampaan otteeseen. Ensimmäinen lähestymistapa on se, että toimitaan alakohtaisesti – Eli alakohtaisia säädöksiä annetaan, niin kuin on tähänkin asti tehty. Esimerkiksi eurooppalainen maksumuitusjärjestelmä tai tilivarojen jäädyttämisjärjestelmä. Ja näissä säädösteksteissä viitataan aina vähimmäismääräyksiin. Ne tarjoavat prosessioikeudellisen suojatason, ainakin tietyllä vähimmäistasolla. Tämän lisäksi on olemassa myöskin tällainen vähäisten vaatimusten järjestelmä, joka ei ole toiminut kovinkaan menestyksekkäästi. Saksassa menettelyiden lukumäärä on 5-600, mutta perinteisiä käräjöintitapauksia on olemassa noin 1,2 miljoonaa, joten kyllä erot ovat valtaisat. Lisäksi on olemassa myöskin itsenäisiä riidanratkaisujärjestelmiä. Eurooppalainen patentti, tuomioistuinjärjestelmä on yksi esimerkki, tästähän keskustelimme juuri äsken. Ja tämän lisäksi on olemassa sellainenkin vaihtoehto, että annetaan suosituksia, jotka eivät ole kovinkaan sitovia, mutta ne luovat pohjaa sitovimmille järjestelmille. Eli esimerkiksi kollektiivinen oikeusturvajärjestelmä. Toisessa vaiheessa sitten voidaan päästä taas pidemmälle. Ja lisäksi meillä on olemassa esimerkkinä myöskin tämä niin sanottu Unitrorin ehdottama mallilakiehdotus, joka liittyy juuri riita-asioita koskeviin oikeudenkäynteihin. Nämä ovat niin sanottuja pehmeitä järjestelmiä, mutta parempia siinä mielessä, että laajemminkin näitä hyväksytään. No herääkin kysymys, että miksi ylipäätään pitäisi lähteä riita-asioita koskevien oikeudenkäyntien yhdenmukaistamiseen? Onko sillä mitään todellista tarvetta? Ja mielestäni Eurooppa tarjoaa tässä mahdollisuuden, eli kansallisia järjestelmiä uudistetaan ja parannetaan aina tarpeen vaatiessa. Viittaan tässä nyt e-justice-järjestelmään. Tai jos teollisia tekijänoikeuksia vastaan rikotaan, niin silloin on olemassa tietty ilmoitusvelvollisuus. Silläkin saralla parantamisen varaa vielä olisi. Ja yhtä lailla esimerkkinä voitaisiin mainita yritysten yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Se ei ole mikään mm, ihan vähäpätöinen asia. Kaiken A ja O pitäisi kuitenkin aina olla se, että kansalaisilla on oikeus oikeusturvaan. Ja sanottakoon nyt suoraan, että vaihtoehtoisia järjestelmiä käyttäen ehkä syntyy sellainen tilanne, että kansalaiset eivät voikaan enää pitää oikeuksistaan kiinni. Mutta kyse on myöskin taloudellisen toimintakyvyn parantamisesta. Enkä puhu tässä nyt vain ja ainoastaan maksukyvyttömyyslainsäädännöstä, vaan myöskin tästä kritisoidusta Troika-menettelystä Irlannissa ja Portugalissa mielestäni uudistukset oikeuslaitospuolella ovat olleet melkoiset ja aika lailla positiiviset juuri talouskriisin aikoinakin. No mikä olisi sitten oikea strategia jatkossa? Mielestäni me tarvitsemme enemmän yhdenmukaisuutta. Koherenssia kaivataan sillä unionin lainsäädäntötoimet ovat yleensä alakohtaisia, ne puuttuvat yksittäisiin spesifioituihin ongelmiin, mutta tämä kokonaiskuva saattaa hämärtyä. Eli jos käytetään vähimmäistandardeja, niin se voikin olla oikeudenkäyntipuolella hyvä lähestymistapa, sillä siinä ei mennä liian pitkälle. Ja toinen esimerkki, jonka haluaisin esittää, liittyy keskusteluihin, yhtä, yhtenäisestä eurooppalaisesta sopimusoikeudesta. Siellä mennään liian pitkälle, joten niin kyllä minun mielestäni meidän täytyy maltilla edetä. Eli kyllä me tarvitsemme johdonmukaisempaa eurooppalaisempaa lähestymistapaa. Mitä tulee oikeudenkäynnin innovaatioaspektiin, se on tärkeä asia ja mielestäni Euroopan unionissa on tehty jo oikeita päätöksiä muun muassa sovel, sovel, sovitteluun liittyen ja ryhmäkanne saralla on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Se olisi mielestäni tärkeä ja e-justice-järjestelmä on juuri se väline, jota voidaan käyttää hyväksi vanhojen, hyvinkin vanhojen oikeusjärjestelmien uudistamiseksi. Ja mitä tulee lainsäädännön uudistamishankkeeseen, eli että käytetään epämuodollisia ratkaisumalleja, kuten suosituksia, jotka voivat johtaa sitten sitovaan lainsäädäntöön, kuten on maksukyvyttömyyslainsäädännön puolella ollut, tai esimerkiksi vaihtoehtoisten riidan ratkaisujen osalta on tehty, tai ODR, eli verkkovälitteisten vaihtoehtoisten riidan ratkaisujen osalta on tehty. Hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi, mutta me emme voi lähteä siitä olettamuksesta, että yksi järjestelmä toimisi kaikkialla. Jäsenvaltioiden pitäisi joka tapauksessa tehdä omalta puoleltaan valmistelevaa työtä. Eli vähimmäistandardit varmaankin toimivat erittäin hyvin silloin, kun siviilipuolella riidanratkaisujärjestelmiä halutaan kehittää ja parantaa. Oikein paljon kiitoksia. Pyydän anteeksi, että joudun lähtemään hyvinkin aikaisin täältä pois. Lento nimittäin odottaa. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Professor Hess. Paljon kiitoksia professori Hess. Nyt voisin antaa puheenvuoron Eva Stoskrubille Uppsalan yliopistosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, uh, Mr. President. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvä yleisö. Suuret kiitokset äh, kutsusta tulla puhumaan tästä aiheesta. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä herra Hessen ja Diana Wallisin kanssa. Tämä aihe, joka minulle annettiin, koskee yhteisten sääntöjen luomista ritasian oikeudenkäyntiä varten Euroopan oikeudessa ja päätin keskittyä kolmeen alueeseen ja aloitan nyt ikään kuin pohjalta. Ensin puhun EU-oikeuden ritasioiden oikeudenkäynnistä ja sitten yhteisistä säännöistä, mistä niistä on kysymys, ja sitten lopulta, kun puhutaan uusien sääntöjen, yhteisten sääntöjen luomisesta, niin mitä tarkoitamme tällä luomisella? Kuvissa käytän sanaa me. Tietenkin se voitaisiin muuttaa tällaiseen passiivimuotoon, mutta käytän kuitenkin sanaa me, koska tarkoitan meitä täällä tänään ja samoin laajempaa ryhmää, lain alan ammattilaisia, lainsäättäjiä ja kommentaattoreita, jotka ovat mukana eurooppalaisen riita-asioiden oikeuden kehittelyssä. Mitä me siis ymmärrämme siviiliprosessilla, riitaisiden menettelyllä? Herra Heisi puhui monista mm, asioista, jotka lyhyesti tässä mainitsen nyt, mutta meillä on Euroopassa hyvin monitahoinen, monikerroksinen järjestelmä. Tämä oikeastaan kuvaa siitä, mitä voitaisiin kutsua tämän päivän siviiliprosessiksi meillä on oikeusydellistä yhteistyötä siviiliasioissa lähinnä sitä varten, että helpotetaan rajatelmista vieriitä asioita Te olette jo tietoisia tästä artiklasta 81, se on oikeusperusta tässä. Aivan kuten professori Heesse mainitsi, täällä meillä on yhä täsmällisempiä menettelyjä, joita on kehitelty tämän katon alla. Esimerkiksi viimeisin niistä on tällainen eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys. Mutta meidän on muistettava myös se, että Nämä koskevat ainoastaan rajat ylittäviä tapauksia. UK, Irlanti ja Tanska ovat erikoisasemassa näissä asioissa. Sitä emme voi unohtaa, kun puhumme yhteisistä säännöistä. Kuten professori Hess mainitsi, meillä on tämä eh, sektorispesifi, alaspesifi lainsäädäntö. Ja kuten aikaisemmin olette täällä jo kuulleet, eh, siellä on tapahtunut hyvin kiinnostavaa kehitystä kuluttajalainsäädännön, IPR-lainsäädännön, kilpailulainsäädännön osalta. Nämä ovat kuitenkin niin tuoreita kehityskulkuja, että mikään näistä ei ole vielä astunut voimaan, mitkä tuolla mainitsen. Ne ovat kyllä astumassa voimaan ensi vuonna tai pian sen jälkeen, mutta toistaiseksi emme vielä täsmällään tiedä, mitä nämä merkitsevät riita-asioiden menettelyjen kannalta Euroopassa vielä. Mm, sitten, minkä professori Hens myöskin mainitsi, koska tätä De Reve ja komet doktriinia oikeuskäytäntöä koskien ekvivalensseja ja tehokkuutta menettelyssä ja lähinnä se koskee sitä, että kantajilla on mahdollisuus tehokkaaseen muutoksen ha- hakuun, kun heillä on substantiiviset oikeudet, jotka perustuvat Eurooppa-oikeuteen. Sitten meillä on perustuslaillinen taso, artikla 47 kirjassa tämä neljäntenä osuuteen. Sitten viides blokki on se, joka usein unohdetaan, vaikka se on hyvin kiinnostava. Ja se koskee useita toimia, joiden kautta voidaan laajemmin vaikuttaa riita-asioiden oikeus, oikeudenkäyttömenettelyjärjestelmään. Se on suhteellisen uusi menettely, tulostaulut ja koulutusaloitteet. jossain määrin se on jo toki olemassa Lisäksi ollaan luotu verkostoja tuomareiden ja muiden oikeudenalan työntekijöiden välille. Sitten EU Justice-aloitteet ja portaalit. Nämä ovat viisi eri osa-aluetta. Ja nyt kun ajatellaan yhteisiä sääntöjä eurooppalaisessa siviiliprosessissa, on tärkeää ottaa nämä kaikki eri osa-alueet huomioon ja kuinka ne vaikuttavat toisiinsa. Tämä vaikuttaa sellaista pirstautuneelta kehitykseltä. Tätä voitaisiin pitää ongelmallisena. Se voitaisiin nähdä myös väistämättömänä dynamiikkana, joka liittyy tyypillisesti eurooppalaisen oikeuskehitykseen. Kuinka tätä kehitystä sitten käytetään, pitäisi olla hyvin tietoinen näistä eri osa-alueista. Kun aloitetaan puhe yhteisistä vähimmäissäännöistä, meidän on ajateltava sitä, kuinka ne vaikuttavat näihin eri osa-alueisiin. Ja meidän olisi oltava tietoisia siitä, että nämä viisi osa-aluetta vaikuttavat toinen toisiinsa, itse asiassa jossain määrin jo tänä päivänä. Kun sitten ajatellaan yhteisiä sääntöjä, olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, millaisia perustuslaillisia ja lainsäädännöllisiä rajoja on lainsäätäjien pyr- pyrkimyksissä. Tietenkin tähän liittyy oikeusperusta ongelmat ja rajat ylittämisen äh, rajoitukset artikossa 81 ja sitten nämä sektorispesifit kysymykset, jotka on rajattu kuluttaja- ja kilpailukysymyksiin ja mahdollisesti myös äh, rajoitukset, jotka ovat artiklassa 114, ovat sisämarkkinoita kuten jäsenvaltiot täällä ovat tietoisia, meillä on myös tämä niin sanottu S-sana, eli tämä subsidiariteettikeskustelu, joka on joskus vähän poikkisuljettu. Siitä se on nyt hyvin todellista poliittisesti, kuinka pitkälle meidän pitäisi mennä. Tämä tietenkin liittyy myös riita-asioiden oikeudenkäynteihin. Me näemme tässä ryhmäkanne kuulemisessa, että useat jäsenvaltiot valtiot, kun ne vastasivat komission kuulemiseen, olivat hyvin skeptisiä sen osalta, mitä Euroopassa tapahtuu. Ainakaan tutkijat eivät voi sitä ohittaa. Se on pidettävä mielessä. Useat jäsenvaltiot todella käyttivät sellaista kieltä, että olisi tärkeää saada menettelyistä kehitystä jäsenvaltioiden taso, tasolla, jossa asiat myös menevät eteenpäin. Tietenkin se, mitä Euroopassa tehdään tai suprakansallisella tasolla, ylikansallisella tasolla tehdään, niin sen pitäisi olla jollakin tavalla vuoropuhelussa kansallisen kehityksen kanssa. Sitten kuten professori Hess mainitsi, meillä on näitä useita poliittisia ajatuksia sisämarkkinoista, vapauden turvallisuuden oikeuden alue. Ketä autamme? Kuluttajiako, kansalaisiako, yhtiöitäkö, pk-yrityksiä, luotonantajia ja kotitalouksia. Tämä on tietenkin valinnan paikka poliitikoilla, ketä haluamme auttaa ja mistä syystä. Ja sitten tietenkin siirrytään keskusteluun siitä, kuinka paljon haluamme yhden tähän menettelyalalla olemme vähän seuranneet tällaista vastavuoroisen tunnustamisen mantraa – me pyrkineet luomaan yhteisiä menettelysääntöjä vastavuoroisen tunnustamisen kautta erityisesti artiklan 81, seutsopimuksen 81 artiklan mukaisesti, mutta emme ehkä ole havainneet sitä, että sisämarkkina yhteydessä vastavuoroinen tunnustaminen ei missään vaiheessa ollut puhdasta, ei alusta ei alussakaan, kun ajatellaan Cassis de Dijon tapausta, vastavuoroinen tunnustaminen tuli tällaisilla kansallisilla varaumilla ja kansallisten sääntöjen suojaamisilla ja vähimmäissä oikeudet pyrittiin siinä suojaamaan. Siviilikysymyksissä jotkut ovat pyrkineet sanomaan, että tällainen vastavuoroinen luottamus hoitaa kaikki mahdolliset ongelmat, joita tulisi vastavuoroisesta tunnustamisesta ilman mitään varolausekkeita. Voidaanko sitten ylhäältä käsin määrätä tällaista keskenäistä luottamusta? Se on, jää nähtäväksi. En usko, että tällaista luottamusta voidaan pakottaa. Kyllä sitä voidaan poliittisesti ehdottaa eri toimijoiden keskuudessa paikallisella tasolla. Mihin tästä sitten päästään? Meillähän on paljon vastavuoroista tunnustamista eri toimissa, Brysselin asetuksessa, useissa Brysselin asetuksissa, vähäisissä vaatteissa, palveluasetuksissa. Meillä on jonkin verran jo vähimmäissääntelyä olemassa. Mutta tarvitsemmeko lisää, tarvitsemmeko yhteisiä sääntöjä tai onko muita tapoja käsitellä niitä paineita ja toisia tapoja käsitellä niitä ongelmia? Kuten eh, professori Hess ja eh, vielä tässä toisella puolella, niin eh, lisää yhtenäiset säännöt saattaisivat olla hyödyllinen askel eteenpäin, kun pyritään puuttumaan ongelmiin, joita on noussut vastavuoroisen tunnustamisen kautta, jossakin tapauksessa ilman mitään varolausekkeita. Kuitenkin sitten tästä se kysymys, minkä tyyppisiä yhteisiä sääntöjä tai vähimmäissääntöjä halutaan, mennäkö minimin vai maksimin kautta, alhaisimman yhteisen nimittäjän kautta, yksityiskohtaisten ja vähimmäissääntöjen kautta vai miten edetään. Ja näistä pitäisikin vielä puhua ja ne pitäisi ratkaista. Professori Hestälä jo totesi, että tässä mielessä nykyinen eli Unidride on hyvin er-, kiinnostava aloite. Meillä on tutkija näkökulmasta nykykeskustelua siitä, voidaanko löytää jotakin, jonkinlainen malli yhteisille säännöille ja tämä onkin hyvin vaikeaa. Usein jäämme jumiin, kun ryhdymme vertailemaan eri järjestelmiä eri jäsenvaltioissa. On hyvin vaikea päästä siitä sitten eteenpäin. Usein päätymme sitten tämmöisen, tällaisiin keskusteluihin. Onneksi menettely kuitenkin menee eteenpäin. Usein käy niin, että pyrimme löytämään pienimmän yhteisen nimittäin yrittäjän, jonkin vähimmäistason, josta kaikki voisivat olla yhtä mieltä. Emmekä me halua liikaa astua kansallisille varpaille. Kuitenkin saattaisi olla parempi katsoa enemmän, mikä on paras käytäntö, mikä on uudenaikainen hyvä malli. Mielestäni, kun olemme keskustelleet eri ryhmissä tämän hankkeen paikka, puitteissa, niin emme ehkä ole vielä ihan tuolla tasolla. Kyllä tähän varmaankin aikaa tarvitaan. ennen puheen lopettamista haluaisin vielä korostaa sitä, että on hyvin tärkeää pohtia sitä, millä tasolla aloitetaan ja ketkä pitäisi ottaa mukaan. Minusta on hyvin tärkeää, että ei ainoastaan katsota tätä tällaisena ylhäältä alas harjoituksena niin, että jokin ylikansallinen sääntelijä sitten sanelee yhteisiä sääntöjä Euroopalle, vaan että tuomarit ja oikeudenalan toimijat ja lakimiehet ovat mukana tässä prosessissa – Monet heistä ovat nyt ensimmäistä kertaa käsittelemässä vähäisiä vaatteita koska vähän asetusta. Tämähän oli täällä valiokunnassa vuosia sitten, mutta se on vasta hiljattain täytäntöön pantu. Ja vielä vähemmän aikaa on siitä, kun ihmiset ovat ryhtyneet käyttämään kyseistä asetusta, joten aikaa kyllä kuluu, ei Roomakaan päivässä rakennettu. Nyt olemme tässä todella matkamme alussa vasta. Ja haluaisin varoituksen sanaan sanoa mitään mitään taikasauvaa meillä ei ole, vaan aikaa tarvitaan, jotta saamme hahmoteltua yhteisen tasoon, huomioiden kaikki nämä eri osa-alueet, ja että saamme kasattua tämän palapelin, mutta kaikkein tärkeintä, ja tähän suhtaudun hyvin optimistisesti, eh, koska sitä, että olemme tietoisia, että kuinka monitahoisia ongelmat ovat, ja olemme valmiita käymään keskusteluja koskien mikä olisi paras strategia mennä eteenpäin tässä hyvin monitahoisessa tilanteessa. Kiitoksia. We thank you. Kiitoksia. Tohtori Eva Group Uppsalan yliopistosta. Nyt voimmekin avata keskustelun. Ja varmaankin haluamme myöskin kommentteja mahdollisesti herra Schottesilta, joka on komission edustaja. Mutta nyt aloitamme keskustelun. Haluaako joku kommentoida? Uh, first of all, President, thank you. Aivan aluksi puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne tänään puhumaan. On hyvin mielenkiintoista uh, kuulla professori Hessin ja Eva Storskrubin puheenvuorot. Tämä liittyy minun aikaisempaan työhöni täällä ja Euroopan oikeusinstituutin työhön ja siitä, siihen, mitä teemme. Voisin tässä lausua sen liittyen siihen, mitä tunnemme. Johdonmukaisuus, hyödyllisyys, nämä ovat kaikki tärkeitä, kun etenemme. Johdonmukaisuus mainittiin jo, mutta on selvää, että meillä on hyvin monimuotoinen kuva. Tämä tarjoaa meille rikkautta ja mahdollisuuksia vertailla tilanteita ja muitakin mahdollisuuksia, mutta me tarkoittaa myöskin sitä, että joskus on vaikea suunnistaa ja muitakin ongelmia ilmenee. Siis johdonmukaisuus tulevassa lainsäädännössä olisi jotakin, mitä kipeästi kaivataan. E, sitten hyödyllisyyteen liittyen, e, tämähän liittyy siksi siihen, miksi me haluamme näin toimia. Ja tässä käytän jälleen kerran sanaa me. E, me eurooppalaiset, me Euroopassa, kuinka me haluamme yksinkertaistaa elämäämme ja kuinka me haluamme parantaa oikeuteen pääsyä. Tässä Euroopan oikeusinstituutissa me olemme lähestynyt tätä asiaa äm, oikeustieteilijöiden yhteisönä. Äm, oikeustieteilijät, lakimiehet, tuomarit läpi koko yhteisön Euroopassa ovat äh, todenneet, että jokin on vielä, jokin ei toimi ja meidän täytyy tehdä järjestelmästä toimivampi. Meidän täytyy tehdä tästä tavoitteeseensa räätälöity säännöstä, jos näin voin sanoa. Me emme saa epäröidä. Ei pidä sanoa, sitä mohkaa uhkaa Kyseessä ei ole uhka, jos me voimme tarjota jotakin hyödyllistä, jotakin toimivaa kansalaisillemme, äh, tuomioistuimen käyttäjille ja niille, jotka pyrkivät sisämarkkinoilla toimimaan. Jos tämä tarjoaa yhtäpitävyyttä ja pääsyn oikeuteen läpi Euroopan. Ja sitten muutama sananen teknologian liittyen. On todettu, että uusi teknologia on ehkäpä ähm, kaikkein suurimpia häiriötekijöitä ähm, oikeudellisen prosessin toiminnassa, mutta kuitenkin uudet teknologiat ovat valtava mahdollisuus tämän lisäksi. Ähm, viime viikon perjantaina meillä oli suuri neuvoston järjestämä kokous, jossa käsiteltiin e oikeutta, e-justice-portaalia ja sitä, kuinka sitä voidaan parantaa. Tämä liittyy vain tiedonsääntiin, mutta mitä me sitten haluamme tehdä tällä tiedolla, jota meillä on käytettävissä? Me haluamme tehdä siitä käyttökelpoisen välineen, joka palvelee menettelyjä ja parantaa pääsyä tiettyihin eurooppalaisiin välineisiin, kuten esimerkiksi pienten kanteiden small claims järjestelmää. Kaikkia näitä me voisimme käyttää paremmin. Eurooppa tulee hyvin tarjoamaan varkovälitteisen riidan ähm, ratkaisumenetelmän kuluttajille, mutta kaikki nämä järjestelmät vaativat ähm, sitä, että nyt yhdistetään johdonmukaisella tavalla. Ne ovat nyt hajanaisia, perustuvat erilaisiin oikeusjärjestelmiin, niin sisältävät erilaisia mahdollisuuksia ja sijaitsevat eri sektoreilla. Meidän täytyy luoda paljon enemmän selkeyttä ja tämän selkeyden myötä uskoakseni ja edustamani eh, instituutti uskoo, että me voimme taata paljon paremman oikeuteen pääsyn Euroopassa. tämä on jotakin, mistä ollaan puhuttu jo hyvin, hyvin kauan aikaa. Kiitoksia. Thank you. This was the... Kiitoksia Diana Wallis, joka on siis Euroopan oikeusinstituutin pääjohtaja. Ja nyt edustaja Buda on pyytänyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i felicit la modul cât se poate de sincer pe Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vilpittömästi kiittää tämän päivän puhujiamme. Aiheena on meitä kaikkia huolestuttava asia. Tietenkin loppujen lopuksi me tässä valiokunnassa olemme mukana ja me kaikki haluamme taata ilmaisen tuomio oikeudenkäynti kaikille ka- ka- kansalaisille. Valitettavasti kuitenkin minun on todettava, kun olen täällä varjoesittelijä koskien vähäisiä vaateita, niin jäsenvaltiot ovat hyvin vastahakoisia vähimmäissääntelyn osalta. Jäsenvaltiot ovat siis syypäitä sille, että Euroopan unioni ei toimi kunnolla. Me olemme kaikki päättäneet tämän yhteisen Euroopan alueen perustamiseksi. Siksi on hyväksyttävä, että pikkuhiljaa on saatava aikaan välineitä, joiden avulla voimme saada aikaan johdonmukaisempia oikeuden käyntimenettelyjä myös riita-asioiden osalta. En ymmärrä tätä vastahakoisuutta. Kyllä jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että nämä menettelyt koskevat vähäisiä vaateita ja muuta. Nämä ovat välineitä, jotka palvelevat kansalaisia, mutta myös jäsenvaltioita ja yrityksiä. Koska täällähän esitetty kysymys, ketä me edustamme? Me edustamme kansalaisia, yrityksiä. Ei, ei oikeastaan näin, vaan me täällä meidän on edustettava kaikkia tasapainoisesti. Jos me puhumme täällä ainoastaan kansalaisten tai yritysten puolesta, niin tilanne on epätasapainoinen, emmekä halua sitä. Tällaiset vähimmäissäännöt on hyväksyttävä. Haluaisin toistaa vielä, että kaikki elämme tässä eurooppalaisella, eurooppalaisella alueella. Meillä on täällä useita äh, paljonkin lainsäädäntöä Bryssel ykkösestäkin täällä on puhuttu. Mutta näitä näillä asiakirjoilla ei voida kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita. Annoin täällä esimerkkin koskien työoikeuden riita-asioita jossakin jäsenvaltioissa. Bryssel ykkösen kautta työntekijä, joka on oman maansa ulkopuolella töissä, ei voi nostaa kannattaa vastaanottavan valtion työnantajaa vastaan, kun hän on palannut omaan maahansa. Näin kansalaisella ei tällaista mahdollisuutta ole, eikä hänellä ole oikeussuojaa keinoja tässä tilanteessa ja jäsenvaltiot ovat hyvin vastahakoisia. Haluaisin kiittää teitä teidän tekemästänne työstänne. Jatkakaa tutkimuksianne ja ruokkikaa tätä keskustelua jotta voitaisiin osoittaa, että olemme täällä kaikki sitä varten, että voisimme tehdä eh, kansalaisten elämästä helpompaa. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Schotte, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. It's a... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minulla on ilo ja edustaa täällä Euroopan komissiota. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä aihe, jota käsittelemme. Nämä oikeudenkäyntikysymykset ovat erittäin tärkeitä, ei ainoastaan rikosoikeudellisella puolella. Siellä on edistystä ollut havaittavissa, mutta myös tietenkin sivilioikeuden puolella tällä on merkitystä. Siellä kehitys on ollut toisenlaista, mielenkiintoisia ajatuksia herättäviä kommentteja tästä vasemmalta on kuultu. On kerrottu, miten moninainen sivilioikeuspuoli on. Tämä moninaisuus täytyy huomioida. Kuten kollega Buuda totesi, meillä on tämä tärkeä väline, jota paraikaa työstetään, eli vähäisiä vaatimuksia koskeva asetus. Ja nämä eri välineet omalla tavallaan vaikuttavat myöskin oikeudenkäyntikysymyksiin. Ja jossain määrin on todellakin niin, että tulos on epäyhtenäinen. Me toki tiedämme tämän, mutta herää kysymys, että onko tämä hyväksi vai pahaksi. Töjänän kanssa olen samaa mieltä, että tavoitteenamme pitäisi olla koherentin järjestelmän aikaan saaminen. Komissio on hyväksynyt vuonna 2014 EU Justice Agenda 2020 asiakirjan. Siinä lähdetään liikkeelle assistance justice-prosessista ja me katsomme sitä, että mihin meidän tulisi tulevina vuosina pyrkiä. Ja varmaankin yksi keskeisimmistä ajatuksista asiakirjassa on se, että meidän tulisi päästä johdonmukaisempaan, kodifioitumpaan lähestymistapaan. Se on yksi prosessin kulmakivi. Mutta samalla pitää huomioida muutkin tärkeät tavoitteet, kuten se, että saamme konsolidoitua oman akiimme, eli säännöstömme se ei välttämättä aina ole helppo harjoitus. Joskus meidän täytyy tyytyä vähemmän kunnianhimoisempaan lähestymistapaan, mutta tärkeintä on se, että me lähdemme oikeille teille ja pääsemme pikkuhiljaa eteenpäin. Vähäiset vaatimukset on tässä otettu esille. Se on eurooppalainen järjestelmä, niitä ei ole lukuisia, mutta kuitenkin sitä kautta syntyy innovointia ja myöskin tämä eurooppalainen ulottuvuus sitä kautta syntyy, mutta siinä täytyy huomioida myöskin kansalliset järjestelmät, niin kuin siinä tehdäänkin. Tietenkin tämä kehittyy omalla painollaan ja nyt me olemme korjaamassa, muuttamassa sitä ja olen luottavainen sen suhteen, että vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä kehitetään, mutta tietenkin tilannetta tullaan seuraamaan jatkossakin – mutta vaihe vaiheelta tässä prosessissa edetään. Ja sanottakoon myös, että tässä ei puhuta vain ja ainoastaan vähäisistä vaatimuksista. Me tarkastelemme komissiossa myöskin Bryssel 2a-asetusta perheoikeuden osalta. Sekin on erittäin tärkeä oikeudellinen väline. Ja siinäkin yhteydessä täytyy pohtia vähimmäistandardeja, niin kuin teemmekin. Herääkin kysymys siitä, että pitäisikö meidän tässä vaiheessa hoitaa asiat horisontaalisella tasolla. Olisiko se hyvä ratkaisumalli vai tarkoittaisiko se sitä, ettemme saakaan aikaiseksi konkreettisia tuloksia sillä saralla, jota tietyn lainsäädäntövälineen osalta teemme ongelmana on aina ollut juuri se, että miten vain päästäisiin eteenpäin. Ja jossain vaiheessa löydämme sellaisen ratkaisun, joka on hyödyksi. Ja sitten vielä siihen, mitä kollega Sturzbrug totesi. Oikeusalan tulostaulu, e-justice, koulutusjärjestelmät ja niin poispäin. Ja haluaisin viitata eri verkostoihin, kuten oikeudellisen verkostoon. Nämä välineet ovat sellaisia, joiden avulla Euroopan integraatio linkitetään kansalliseen ulottuvuuteen. Ja tämäkin on jatkuvasti kehittyvä järjestelmä, ja sitten tämä hyödyllinen toiminta, jota onneksi komissio seuraa, eli UNITUA-järjestelmä, se todellakin täydentää tätä kulttuurista kehitystä oivalla tavalla. Eli tällaisia ajatuksia halusin heittää ilmaan ja mikäli kysymyksiä tulee, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Rajev. Paljon kiitoksia, edustaja Rajev. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä hyvin yksityiskohtaisista analyyseistä, jotka puhujat meille tarjosivat tänään. Hyvät kollegat, nyt on aika luoda yhtenäisempi paremmin suunniteltu ähm, järjestelmä riita-asioita koskeviin oikeudenkäynteihin Euroopassa. Jo monia vuosia olemme äh, tunteneet, kuinka tarpeen olisi luoda eurooppalaiset vähemmäissäännöt ja menettelyt äh, Euroopassa, jotta voisimme taata oikeuden toteutumisen. Meidän täytyy saada aikaan vastavuoroinen luottamus jäsenmaiden välillä oikeuden toiminnan suhteen. Meidän täytyy taata myöskin se, että oikeusmenettelyt ja oikeudet taataan. Tämä koskee myöskin toimeenpanovaihetta. Vähemmäissääntöjen mukaan ottamisessa täytyy ottaa huomioon nekin alueet ja sektorit, joissa riita-asioita vielä oikeudenkäyntejä sovelletaan, jotta me pääsisimme äh, siihen, että nämä säännöt voidaan kodifioida oikeus äh, toteutuminen varmistaen. Meidän täytyy ottaa myöskin mukaan välineitä, jotka kattavat koko Euroopan unionin alueen, jota ei ole ollut aikaisemmin käytössä. Esimerkiksi äh, nämä ähm, pien, vähäiset vaateet, tai esimerkiksi, kuten usein tapahtuu, ähm, riita, asiakysymykset käsitellään horisontaalisesti, mutta myöskin ähm, esimerkiksi kuluttajan suojelun osalta tai ähm, kilpakysymyksissä. Paljon kiitoksia. Radjef. Kiitoksia edustaja Radjef. Edustaja Regna ja Delvo sen jälkeen. Niin ihan lyhyesti Professori Hess on esittänyt Euroopan parlamentissa mielenkiintoisia alustuksia, mutta valitettavasti tänään en kuullut hänen puhetaan. Oikeastaan kuulin vain kollega Stost Groupin alustuksen loppuosan, mutta kiitokset kuitenkin tästä mielenkiintoisesta informaatiosta. Tehän viittasitte juuri tähän kysymykseen, että Toimiiko luottamus siten, että ikään kuin sanelupolitiikkaa käytetään? kun puhumme vastavuoroisesta tunnustamisesta, niin usealla saralla on havaittavissa, erityisesti niillä, joilla vaaditaan yksimielisyyttä neuvostossa. Se on jarruttanut järjestelmää, mutta juuri näillä aloilla on syntynyt mielenkiintoista, tehokasta yhteistyötä ja siltä pohjalta on voitu tehdä tarkkaa, hyvinkin toimivaa yhteistyötä, vaikkakaan ei ole saatu neuvostossa vähimmäistandardeja hyväksytettyä. Mutta kuten kollega Volis totesi, nyt tarvitaan koherenssia, nyt jos koskaan, ja Mielestäni täällä valiokunnassa me voisimme juuri panostaa näihin esittelemiinne asioihin. Viimeisellä lainsäädäntökaudella kollega Berlinguer teki erinomaista työtä juuri tiivistettyyn yhteistyöhön liittyen. Puhuttiin juuri asianajajien tuomareiden jatkokoulutuksesta. Siihen, jos panostettaisiin, niin voitaisiin päästä eteenpäin ja sitä kautta päästäisiin sitten Bryssel 2a osalta pidemmälle ja muillakin aloilla päästäisiin eteenpäin, jotta saataisiin muutoksia aikaiseksi. Yhtäältä monet kansalaiset sanovat, että Eurooppa ärsyttää, kun se on joka paikassa päälle pääsmärinä, mutta toisaalta taas kansalaiset sanovat, että he eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä, jos kyse on esimerkiksi rajat ylittävästä varainsiirrosta tai avioerotapauksista ja niin poispäin. Eli tälläkin saralla Euroopan unioni voisi tehdä paljon enemmän. Ja minä olen täysin vakuuttunut siitä, että siviililainsäädäntö, sehän ei ole kaiken A ja O, eurooppalaisella kentällä, mutta jos siellä tehdään työtä, niin silloin voidaan päästä hyvinkin nopeasti eteenpäin. Ja minun mielestäni on tärkeää katsoa, mitä voidaan saada aikaiseksi. Pitäisikö käyttää vähimmäistandardeja tai jotain muuta? Esimerkiksi vastavuoroisen tunnustamisen saralla. Eli kyllä neuvostossa ja parlamentissakin pitää tehdä tarkkaa työtä ja mikäli todellakin tarkkaavaisesti paneudutaan näihin kansalaisten esittämiin kriittisiin huomioihin, niin silloin voidaan päästä eteenpäin. Mutta kuten sanottu, minä kuulin vain ihan viimeiset huomiot kollega äh, Susgrubin äh, asetuks, äh, esityksestä, mutta oikein paljon kiitoksia kuitenkin näistä kommenteista ja siitä, että olette tulleet meidän vieraksemme. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää täällä puheenvuoron käyttäjiä. Minun mielestäni nämä kommentit ovat, olivat erittäin inspiroivia ja kiinnostavia. Nämä esitykset olivat oikein hyviä kaikella vaatimattomuudella. Minä tässä vasta tutustun näihin menettelyihin riita-asioiden alalla. Sanonkin, ajattelenkin tässä ensin, että tämä on aivan todella sekavaa, välineitä on aivan liikaa. Kuinka tavallinen kansalainen voi tietää, mihin ottaa yhteyttä, kuinka löytää asianajajat, jotka tuntevat kaikki menettelyt omassa maassaan. Professori Heestelä mainitsi Luxemburgin, jossa käytetään paljon varoja oikeusjärjestelmää varten, mutta siinä käytetään varoja paljon muuhunkin. Ei se tarkoita sitä, että suhteessa varoja käytetään laadukkaasti, mutta myös maassa, jossa käytetään paljon varoja tähän, ei helposti löydetä juuri sitä oikeaa asianajajaa, joka auttaisi löytämään oikeat menettelyt, mikäli ette itse ole, ole asiantuntija ja sisäpiiriläinen tässä asiassa. Haluaisin olla kuitenkin optimisti ja tietenkin haluan rohkaista teitä ja tukea tätä johdonmukaisuutta ja hyödyllisyyttä. Kyllä meidän on osoitettava, että se mitä teemme on hyödyllistä ja meidän on pyrittävä johdonmukaisuuteen. Tosin en ihan täsmälleen tiedä, tässä haluaisin viit- vedota tuntijoihin, kuinka voisimme olla johdonmukaisempia. Minulla tuli sellainen vaikutelma, että tämä menettely, jonka kautta määriteltäisiin yhteiset sääntelyt, toimii suhteellisen hyvin. Tietenkin haluaisimme kodifioida tilanteen ja saada kaikki uudestaan kauneiksi, yhteen hyvin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mutta olen tässä aika skeptinen. Minulla on hieman tästä kokemusta ja jos nyt todella halutaan ryhtyä liian suureen harjoituksiin, niin ei päästä mihinkään. Minä kannattaisin pieniä askelia. Sitten haluaisin esittää kysymyksiä koskien tuomareiden ja, ja eri maiden asiantuntijoiden välistä yhteistyöstä. Verkostoja on perustettu ja koulutusta annetaan. Nyt haluaisin tietää, kuinka suuri osa oikeuden ammattilaisista on tässä mukana? Kuinka paljon aikaa tässä todella tarvitaan? Edistyminen on hidasta. Olisi mukava tietää hieman näistä näkymistä ja saada uskoa sille, että kyllä tässä vielä perillekin päästään. Kiitoksia. Thank you very much. I... Paljon kiitoksia. Meillä ei enää ole enempää puheenvuoropyyntöjä jäseniltämme, joten ehkäpä arvoisat asiantuntijat voisivat nyt kommentoida jäsenten esittämiä kysymyksiä. Professori Hess, olkaa hyvä. Just take up for... Paljon kiitoksia. Niin no, käytetäänpä saksan kieltä. Niin, tässä täytyy aina muistaa, että tavalliselle tuomarille lankeaa 1-5 prosenttia kaikista tapauksista, jotka, joissa on rajat ylittävää luonnetta, joten aika vähän. Ja jos meillä on olemassa vielä eri oikeusjärjestelmiä huomioitavana, niin siinähän on jatkuva oppimisprosessi käynnissä ja tämähän maksaa vaikka ja kuinka paljon. Tietenkin tässä vetovastuussa ovat myöskin jäsenvaltiot. Minun mielestäni vähäisiä vaatimuksia koskeva asetus on esimerkki siitä, että jäsenvaltiot eivät ole toimineet oikealla tavalla. Asetus ei ole kaikkien tiedossa. Tämä tarkoittaa sitä, että asetuksessa pitäisi olla mainittuna sellaisia määräyksiä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava. Eli on annettava tilastotietoa käyttöön, ilmoitettava ihmisille mahdollisuuksista, eli me tarvitsemme tällaisen linkittävän tekijän. Sinänsä asetus on hyvä, mutta komissio ei voi valvoa täytäntöönpanoa. Direk- direktiivi olisi parempi vaihtoehto. Ehkäpä sitäkin vaihtoehtoa kannattaisi harkita. Tämä on minun mielestäni tärkeä asia. Eli Meillä on yleisluonteisempi asetus teksti, mutta sitä yksinkertaistetaan turhista määräyksistä eroon. Ja mitä tulee täytäntöönpano asetukseen, niin monet ovat sanoneet, että sitä ei tarvita laisinkaan, mutta oikeastaan toisen sukupolven asetuksista, eli Bryssel ykkösen jälkeen hyväksytyistä asetuksista, se on se, jota on käytetty useimmiten. Eli olisi hienoa, jos jäsenvaltiot kansallisissa määräyksissään huomioisivat eurooppalaiset määräykset. Ja oikeastaan eurooppalaisessa lainsäädännössä pitäisi velvoittaa jäsenvaltiota huomioimaan eurooppalainen lainsäädäntö. Eli kyllä johdonmukaisuutta on vaalittava, eli on valvottava, tarkastettava, huomioitava olemassa olevat ongelmat, katsottava myöskin, missä järjestelmä toimii ja mitä tästä toimivasta järjestelmästä voisi oppia. Sitä kautta varmaan pääsisimme eteenpäin. Kiitoksia. Mrs. Wallis, okay. Wallis. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä muutama huomio. Aivan aluksi olen sitä mieltä, että on hyvin mielenkiintoista, että keskustelemme näistä verkostoista ja kansallisista tuomareista ja heidän roolistaan eurooppalaisessa rakennelmassa. En halua kuulostaa menneisyyden ääneltä, mutta kun olin täällä, me teimme mietinnön tähän asiaan liittyen ja uskon, että nyt tätä kysymystä olisi aihetta uudelleen arvioida ja katsoa, mitä edistystä on tapahtunut tosiasiassa ähm, tiedon vaihdon ja sitoumuksen alalla, mutta selkeästikin olemassa olevien organisaatioiden äh, piirissä tämä paranee, mutta paranee hyvin hitaalla vauhdilla. Te kysyitte ähm, tähän johdonmukaisuuteen liittyen. Minä olen aivan samaa mieltä sitä, että meidän täytyy edetä varovasti, äh, ottaa eri seikat huomioon. Välillä tämä vaikuttaa tuskastuttavan hitaalta, mutta eh, on myöskin tärkeää, kuten mainittua, että ymmärretään se, mihin suuntaan etenemme ja että näemme, mikä kokonaiskuva lopulta on. Tämä on se varsinainen temppu, niin sanoakseni, sillä jos me pitäydymme hajanaisessa sektorimaiheessa lähestymistavassa ilman mitään kuvaa siitä, mihin tähtäämme. Työ tulee olemaan vaikeaa siksi haluaisin uskoa, että äm, elin ja kanssa tehtävä työ on hyödyllistä. Se tulee auttamaan riita-asioita koskevissa kysymyksissä. Se ei yksinään riitä, mutta ainakin meillä on oikeus yhteisön sisällä ryhmä, joka on käynyt työn läpi ja voi tarjota vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Ja myöskin Uniroan kanssa tehtävä yhteistyö on siksi tärkeää, että se on jäsenmaihin perustuva organisaatio. Ja jos lopulta ne ovat valmiita sitoutumaan tähän työhön, se tulee ratkaisemaan uskoakseni monia ongelmia, joita meillä saattaa ilmetä. Toivottavasti tämä auttaa. Kiitoksia. Thank you. Um, yeah, I, I, I think that I... Niin, kiitoksia. Halusin sanoa asian, jonka muistin vasta, kun päätin puheeni aikaisemmin, joten sanon sen nyt. Minun piti mainita se, että koko tässä asiassa olen muuten aivan yhtä mieltä siitä, mitä Diana sanoi. Meillä pitäisi olla tällainen suunta, sen pitäisi ohjata meitä. On varmasti välttämätöntä, että me liittyy etenemme askel askeleelta ja pohdimme, että tehdäänkö näin vai noin, mutta aina pohditaan ja keskitytään tarpeisiin, niin kuin täällä sanottiin, että voimme vastata kansalaisten ja yritysten tarpeisiin. Se saattaa näyttää hieman sekaavalta, mutta niin kauan kuin tiedämme, mihin olemme menossa, ja ehkä meillä on tällainen, tällainen kartta, tällainen suunnitelma, joka varmasti meitä voisi auttaa tekemään hyvää työtä. Ja tästä pääsinkin aiheeseen, joka on mielestäni tärkeä ja joka on mainittava täällä ja se koskee parempaa sääntelyä. Se myös antaa meille osviittaa, kun menemme eteenpäin. Meidän on aina arvioitava vaikutuksia ja kun puhutaan kansallisesta menettelylaista, niin tietenkin meidän on noudatettava, perussopimuksen mukaan meidän on noudatettava tiettyjä perinteitä, mutta meidän on muistettava myös Euroopan taso. Voi olla hyviä syitä toimia Euroopan tasolla, mutta meidän on niin tehdessämme kunnioitettava parempaa sääntelyä ja ymmärrettävä hyvin, mitä olemme tekemässä. Ja tässä suhteessa haluan mainita, että olemme juuri aloittaneet tällaisen toinen kesäkuuta tällaisen hakemusten pyynnön ja haluamme tutustua tähän menettelylainsäädäntöön, niin keskitymme kahteen alaan menettelylainsäädäntöön. Ensinnäkin juuri siksi, kun tämä mainittiin, niin- eli tämä eksekvatorin siitä luopumisen merkitys ja vastavuoroisen luottamuksen merkitys, näiden yhteistyövälineiden eh, merkitys on tärkeää, jota haluamme nyt tutkia tutkimuksen kautta. Haluamme täsmentää, missä on ongelmia, missä on mm, vaikeuksia saada luottamusta näiden konkreettisten seikkojen pohjalta voimme tunnistaa sen, missä kohtaa olisi ryhdyttävä lisätoimiin sen sijaan, että sanomme, että toimimme ylhäältä alaspäin tai, katsomme, että missä yhteistyön ongelmat ovat niin näiden välinen pohjalta. Olemme siis nyt todella aloittaneet. Mä aloittanut tämän tarjouskilpailun toinen kesäkuuta ja varmasti tämä on tärkeää. Sitten tässä on toinenkin osapuoli, joka jota täällä sivutettiin, se liittyy toi, tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, tehokkuusperiaatteiden ja, ja ekvivalenssiperiaatteen äh, soveltamiseen, niin erityisesti kuluttaja-asioissa ei voida katsoa, mitä päätelmiä voidaan oikeuskäytännöstä vetää. Tämä on todella aika, aika kunnianhimoinen tutkimus. Todella toivomme, että saamme äh, tarjouskilpailun kutsussa hyviä vastauksia Meillä on myös tärkeitä välineitä menettelylainsäädännön esimerkiksi esimerkiksi todistusten hakuasetus tai palveluasetus. Meillä on kertomus tästä palveluasetuksesta vuoden 2013 lopulta. Meillä on myös tutkimus tulossa, jossa hahmotellaan vertailevaa tilannetta jäsenvaltiossa tämän service-asetuksen osalta. Me todella pyrimme saamaan aika hyvän tuntemuksen jäsenvaltioiden tilanteessa. Se on aina tapa päästä eteenpäin ja nähdä, miten oikeudellinen yhteistyö vaikuttaa. Sitten, jos vielä puuttuisin tähän esittämäni kysymykseen koskien koulutusta ja verkostoja, olette varmasti aivan yh oikeassa siitä, että tässä on kyse täytäntöönpanossa. Täytäntöönpano on keskeistä. Meillä on Euroopan oikeudellinen verkosto liitto siviili- ja kauppa-asioissa kuusi kertaa vuodessa kokoonnutaan. Se on erittäin hyödyllinen foorumi ja mekanismi. Sen kautta oikeudenalan toimijat pääsevät yhteen ei ainoastaan tuomarit Euroopan oikeudellisen verkoston uudistusten jälkeen myös eri sidosryhmät ovat mukana. Ja se todella toimii vipuvaikuttaneen saadaan äh, lisää kaikupohjaa sille, mitä tapahtuu mahdollisimman laajalle skaalalle kansalliselle sidosryhmille ja oikeudenalan toimijoille. Me luotamme näihin kansallisiin edustajiin niin, että he sitten vievät sanaa eteenpäin. Nyt pohdimme sitä, kuinka voisimme saada lisää näkyvyyttä verkostolle, koska sitä ei tunneta ihan niin hyvin kuin pitäisi. Tietenkin on sitten e-oikeusportaali on myös hyvä väline, jonka kautta voidaan tietoa ja valistusta lisätä. Myös koulutus on tärkeää. Tämä tuli juuri mieleen, niin meillähän on tässä tavoitte koskien, kuinka monia oikeudenalan toimijoita haluamme koulattaa niin, että mahdollisimman laajalle pääsemme ulottumaan. Sitten tilastot täällä professori Hees muistaakseni mainitsi, ne ovat hyvin tärkeitä. Eihän voida arvioida tilanteen, mikäli tilastot eivät ole kunnossa ja tätä pitääkin tarkastella. Valitettavasti tilastojen kerääminen edellyttää äh, resursseja ja kuten kaikki tiedämme, se taas riippuu kansallisista oikeusministereistä ja neuvostoista ja mistä hyvänsä on kerättävä näitä tilastoja meidän auttamiseksemme tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa ei ole aina helppoa kohdentaa resursseja tiettyyn asiaan. Mutta kun menemme eteenpäin ja tarkastelemme uudelleen lainsäädäntöä, niin on muistettava se, että pyrimme kohdennettuun tilastokeräykseen niin, että voimme hyvältä pohjalta arvioida täytäntöpanoa. Kiitoksia. Yes. Uh, Thank you. Very, very briefly. Um, Paljon kiitoksia hyvin lyhyesti. Kiitokset nyt kaikille tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja mielenkiintoisista kysymyksistä ja inspiroivasta rohkaisusta meille, jotka teemme kentällä töitä. Täytyy sanoa, että kun olen monia vuosia tarkastellut kolmea eri oikeudenkäyttöaluetta Euroopassa ja myöskin törmännyt sellaisiin tuomioistuimiin, jotka eivät lainkaan tuntele näitä asetuksia tai väärin toimeenpanevat niitä. Tämä on luonnollisesti hyvin turhauttavaa, mutta tämä tuo nimenomaisesti esiin sen, että kaikki nämä asiat täytyy saada toteutettua ja toivottavasti myöskin oikeudellinen koulutus korostaa tätä eurooppalaista riita asiaita koskevaa oikeudenkäyntimenettelyä. Tämähän on jotakin, mitä pyrin tuomaan esiin myöskin nykyisessä tehtävässä. Eli uskon, että tässä on monia ö, osasia, mutta myöskin eri instituutioiden pitää nähdä tämä suuri kuva ja se, kuinka se vaikuttaa yksityiskohtiin. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä. Kiitoksia. Thank you very much. I do not see any other. Kiitoksia. Enää muita puheenvuoropyyntöjä. If this is the case, then I would like to thank once again our distinguished... Mikäli muita kysymyksiä ei ole, haluaisin vielä kiittää kunnianvieraita, kutsuvieraita siitä, että he olivat täällä tänään jakamassa tietoon. Professori Hesse on jo lähtenyt, emme voi häntä hyvästellä, mutta hyvästellen nämä kolme jäljellä jäävää, jäljellä jäävää kutsuvierasta. Meillä on ollut ilo kuunnella teitä ja toivomme, että voimme jatkaa tätä keskustelua. Kuten tämän päivän keskustelu on osoittanut, tämä on todella oikea-aikaista ja tarpeellista keskustelua. Kiitoksia vielä kerran. Uh, we can continue uh, by point number six. Voimme nyt jatkaa ja mennä esityslistan kohtaan kuusi. Käsittelemme tarkistuksia, jotka koskevat Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollista ulottamista muihin kuin maataloustuotteisiin antaisin edustaja äh, Rosierelle esittelijälle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kollegoja tarkistuksista, jotka osoittavat, äh, kuinka tarpeen tämä oli. Meillä on konsensus ähm, eurooppalaisen äh, maantieteellisten merkintöjen laajentamisen takana, joten haluaisin kiittää todellakin näistä rakentavista ehdotuksista joka tuo esiin sen, kuinka tarpeen nämä Euroopan unionin maantieteelliset merkinnät ovat. Niin tarkoitus on suojella paikallisia työpaikkoja, yrityksiä, erityisesti pieniä yrityksiä eurooppalaisilla alueilla ja myöskin tarkoituksena on kasvattaa eri alueiden houkuttavuutta matkailun kannalta ja niiden näkyvyyttä kuluttajien silmissä ja myöskin tuoda esiin tuotteiden alkuperää, niiden tuotteiden, joita kuluttajat ostavat ja myöskin taata se, että nämä tuotteet ovat todellakin sidoksissa tiettyyn alueeseen ja yrityksiin, jotka sijaitsevat tuolla alueella ja että ne käyttävät perinteisiä tuotantomenetelmiä ja tietotaitoa jotka on tunnistettu. Luonnollisesti tässä kyseessä ovat pienet tai hyvin pienet yritykset, monet kollegat tarkistuksissaan alleviivasivat tätä ja tuen ajatusta täysin. Yksinkertaisuus ja tämän välineen helppokäytöisyys ovat erittäin tärkeät ja jotakin, mitä meidän täytyy tukea. Myöskin tämän välineen täytyy tukea innovaatiota eikä jarruttaa sitä. Vaikka nämä yritykset rakentavatkin perinteen varaan, ne kuitenkin innovoivat myöskin ja meidän täytyy voidaan suojella myöskin innovointia. Jaan myöskin monen kollegan ehdotuksen siitä, että meidän täytyy ottaa mallia maantieteellisten merkintöjen ja alkuperämerkintöjen mallista maatalousalalta ja ulottaa se ei maanviljelys sektoreiden tuotteisiin, mutta tämä tarkistus 28, jossa äh, edustaja Wikström pyytää täyttä harmonisointia eri alojen välillä, uskoakseni äh, tätä en kuitenkaan lähtisi tukemaan, sillä maatalousalalla on oma erityisluonteensa. Ja me voimme rakentaa toisenlaisen mallin ei-maataloustuotteiden tuotteita varten. Eräät kollegat myöskin pyysivät, että meillä olisi kuulemisia tarkasteluvaihe. Mielestäni tutkimuksia on tehty jo tarpeeksi. Me olemme saaneet komission puolta erittäin hyvää äm, tietoa. Heidän tutkimuksensa vuodelta 2013 on hyvin kattava ja se koskee myöskin äm, maantieteellisten merkintöjen ulottamisen käsityöläistuotteisiin. Ja meillä on myöskin ollut kuulemisia viime vuonna, joten uskoakseni meillä on tarpeeksi tietoa tällä hetkellä. Kuten monet kollegat ovat jo tuoneet esiin, minä kompromissitarkistuksissa pyrin vetoamaan sen puolesta, että nyt komissio mahdollisimman nopeasti tekee lainsäädännöllisen aloitteen, jotta nämä maantieteelliset merkinnät saadaan ulotettua laajemmalle alalle. Tämä tulee siis kompromisseihin mukaan mutta jälleen kerran monet kollegat omilla tarkistuksillaan tätä ajatusta tukivat. Mitä tulee sitten lainsäädännöllisen puitteiston tarpeeseen tässä, Intavaliokunnan kollegoidemme kantaan tarttuisi. Meidän täytyy olla oikeudellinen puitteisto, jotta voimme suojella maantieteellisiä merkintöjä paremmin erilaisissa kansainvälisissä vapakauppasopimusneuvotteluissa ja tässä luotamme Inta-valiokunnan kollegoiden lausuntoihin ja myöskin muiden kollegoiden lausuntoihin eri valiokunnista. Vielä kerran haluan todellakin kiittää kollegoja hyvin rakentavista ehdotuksista ja luonnollisesti pyrin tekemään mahdollisimman kattavia kompromissitarkistusehdotuksia tulevina viikkoina. Paljon kiitoksia. Mr. Buddha. Edustaja Buda. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să o felicit pe raportoare. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Meille on erittäin tärkeää saada aikaan tällaista lainsäädäntöä. Meillä on todettu, kuinka tärkeää on voida tuntea kuuluvansa yhdentyneeseen Euroopan. Samaan aikaan meidän on säilytettävä monimuotoisuus Euroopassa – tämän asiakirjan kautta juuri voidaan säilyttää näitä erikoispiirteitä yhdentyneessä Euroopassa. Olen aivan yhtä mieltä tästä. Tarvitaan lainsäädäntöä, joka on erillinen maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä. Tässä on kaksi eri asiaa kyseessä. Minäkin uskon, että lainsäädännön kautta voitaisiin säilyttää näitä kunkin jäsenvaltion arvoja. Kiitoksia. Mr. Le Breton. Edustaja Le Breton. Je suis euh, favorable, euh, moi aussi. Minäkin kannatan tätä tekstiä. Tänne on tehty paljon tarkistuksia ja ne ovat hyvin kiinnostavia ja niiden kautta voidaan tekstejä parantaa. Mielestäni tämän tekstin merkitys on hyvin täällä jo alkuperäisessä tekstissä käynyt ilmi ja muutamissa tarkistuksissa pyritään välttämään väärinnöksiä ja suojelemme kuluttajia. Siihen liittyy myös ta- taloudellisia intressejä, tämä liittyy matkailuun, jota voidaan edistää tämän tekstin kautta ja yritysten liikevaihtoa suojelemalla. Se on myös kiinnostava siksi, että voidaan torjua tietyn tuotannon pois siirtymistä vastaan ja taistella vääristynyttä kilpailua vastaan. Täällä on joitakin tarkistuksia, joiden tarkoituksena on suojella kansallisia suojia ja on tärkeää kunnioittaa niitä silloin, kun ne ovat tehokkaita. Harmonisointi on toki hyvä, mutta ei pidä niin, että sen kautta joudutaan yhdenmukaistamisen tielle ja täyttää tietenkin tarkistukset 1745. Näiden maantieteellisten merkintöjen määrittely ei maataloustuotteissa pitäisi olla hyvin selkeä, täsmällinen Mielestäni alkuperäinen versio, jossa viitattiin laajempaan määritelmään, se pitäisi kompromissitarkistusten kautta korjata. Sitten täällä on joitakin sudenkuoppia, joita on varoittava. Mielestäni ei pitäisi tätä uutta suojaa laajentaa ei-tekstuaalisiin merkintöihin. Se menisi ehkä liian pitkälle. On parempi edetä asteittain. Mielestäni olisi kiinnitettävä huomiota myös tähän suojaan, joka koskisi muita kuin maantieteellisiä merkintöjä. Tästä on tarkistukseni 38. Siinäkin varovaisuus mielellä. Ja olen nyt mieltä Rosierin kanssa siitä, että täydellinen harmonisointi maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen kanssa ei olisi hyvä idea. Vaarana on, että mullistetaan järjestelmä, joka on jo osoittanut kunniansa. Ja minun mielestäni tämä maataloustuotteita koskeva maantieteellisten merkintöjen järjestelmä on jätettävä rauhaan. Se on tyydyttävä. Mr. Anderson. Paljon kiitoksia, edustaja Anderson. Joo, tack, herra Niin, kiitoksia, herra puheenjohtaja. mielestäni me tarvitsemme tällä alalla toimivan järjestelmän, mutta yksityiskohtia viilatessa meidän täytyy olla todellakin tarkkana, jotta ei ongelmia synny. Mutta me olemme huolissamme seuraavasta seikasta. Eroavaisuudet nimittäin ovat suuret maatalous, ja muiden kuin maataloustuotteiden välillä. Ja nämä eroavaisuudet on vain huomioitava. Silloin kun puhutaan maataloustuotteista, niin usein voidaan luottaa vapaisiin markkinoihin ja kuluttajien valinnan vapauteen sitä kautta korkea laatu voidaan varmistaa, mutta näin ei välttämättä ole silloin, kun puhutaan muista kuin maataloustuotteista koska tuottajien määrä on huomattavasti pienempi ja kilpailua ei ole välttämättä päässyt syntymään. Joten ihan varoituksen sanaisena toteaisin, että tarkkana pitää olla tältä osin ja meidän ei tulisi vain luottaa tähän nykyiseen järjestelmään Jos katsotaan järjestelmän yksityiskohtia, niin se tarkoittaa sitä, että myöhemmässä vaiheessa maksut pitää sopeuttaa, joten tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa suoraan, että tietynlainen maksuosuusjärjestelmä toimisi. Other for the... Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla, joten haluaako edustaja Rosier käyttää puheenvuoron? De Grande, olkaa hyvä. Sí, señor presidente. Niin puheenjohtaja, pahoittelen. Minun piti tulla tänne vähän juoksujalkaa. Jälleen kerran edustan täällä Rova Estarasia, joka ei päässyt paikalle. Ja hän pyysi, niin kuin viimeksikin, kun hän ei voinut itse olla paikalla, hän pyysi, että pahoittelisin hänen poissaoloaan ja puhuisin hänen puolestaan. Ja niin teen vaikkakin lyhyesti Alun perin suhtaudumme tähän myönteisesti, emmekä nytkään tässä vaiheessa aio sanoa, että olemme muuttaneet mieltämme, vaan päinvastoin. Voi, olemme nyt tässä täydentämässä sitä, mistä aikaisemmin ilmoitimme. Eli tämä on hyvin myönteinen mietintö EPPn tarkistuksista, niin Estarashan on EPPn varjoesittelijä. Ja tietenkin myöskin eh, erilaisia kannanottoja täällä asetetaan, esitetään, mutta nyt haluaisin puhua EPPn kannasta ja todellakin täällä on tarkistuksia, jotka täydentävät tekstiä ja niiden kautta pyritään vielä mahdollisuuksien mukaan parantamaan esittelijän tekstiä. Nyt haluaisin puhua vain lyhyesti, kun en puhu omissa nimissäni. Välitän vain hänen huomionsa koskien sitä, kuinka hän arvioi näitä tarkistuksia, ryhmän tarkistuksia ja hänen omiaan. Esitän nämä aivan sähkösanomat tyyliin, etten teidän aikana käyti Rova Estaras haluaisi tuoda esille sen, että hänen mielestään Maataloustuotteisiin sovellettava suoja on hyvä, että se otetaan käyttöön myös muita kuin maataloustuotteita varten. Ja tämä vaikuttaa hyvältä. On tärkeää, että se mainitaan selkeästi mietinnössä. Tarkistuksesta hän halusi mainita, että Tämähän on toki aivan itsestään selvää, mutta sitä vielä korostettava nimittäin, että Euroopan unionin tuotteet perustuvat tietotaitoon ja perinteiseen tietoon. Tämä merkitsee lisää arvoa ja siksi onkin tärkeää, että monet laatu tuotteet täällä, jotka edustavat historiaa ja tietotaitoa ja erilaisia erityisosaamisia näkyisivät tässä mietinnössä. Näin tämä näkyy myös tarkistuksissa. Hän halusi myös tarkistuksissa tehdä selväksi sen, että maantieteellisen merkinnän maine on käsin kosketeltava kollektiivinen etu, jota on suojeltava. Tuotteiden autenttisuus on myös hyvin tärkeä kuluttajille. Tarkist- ehdotuksessa hän haluaa tuoda esiin sen, että maantieteellisillä merkinnöillä voi olla merkittävää taloudellista potentiaalia. Sen puolestahan tänne teemme työtä. Tämä ei ole mikään pikkujuttu. Tässähän tehdään työtä asioiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa pikkujutulta, mutta ne eivät ole sellaisia. Ne voivat tuoda merkittäviä etuja erityisesti pk-yrityksille ja eri Euroopan alueille. Hän, hän halusi viitata myös julkishallinnon rooliin tarkistusten kautta ja tehdä selviksi, että tällaisen maantieteellisen suojan pitää tietenkin olla yritysten käsissä. Ei ole tarkoitus rajoittaa julkisen hallinnon toimintaa. Halutaan tietenkin myös sitten kiinnittää huomiota tähän reaalitalouden toimijoihin. Sitten halutaan kiinnittää huomiota tarkastusjärjestelmän luomiseen ja sanktioihin, jotta näitä merkintöjä valvottaisiin asianmukaisesti. Muuten niillä ei ole mitään merkitystä, jos petoksia vastaan ei taistella. Tämä ei ole mikään syytös, vaan tämä heistelee vaan todellisuutta. Ja näin ollen se olisi tehtävä tässäkin selväksi. Esittelijä osoitan sanani teille, koska teidän vastaan vastuullanne on kurssia nämä asiat kokoon. Kaikki nämä EPPn tarkistukset varjosihteeri Estarakselta, kuten myöskin, niin kuin olemme täällä nähneet, muidenkin ryhmien tarkistukset ovat kaikki rakentavia tarkistuksia meidän mielestämme ne varmaankin voidaan saada kompromisseihin mukaan ja niiden taakse saada laaja konsensus. Ja jos tässä onnistumme, niin varmastikin voimme olla varmoja siitä, että esittelijä on onnistunut ja, ja saa tämän tekstinsä taakse vielä lisävoimaa. Uskon, että tässä tekstissä vastataan käyttäjien yritysten vaatimuksiin ja sen avulla voidaan auttaa meitä suojelemaan perintöämme, joka on yksi, joka on aivan ainutlaatuista ja monipuolista Euroopassa. Todella täysin luottamme esittelijään. Toivomme, että hän voi huomioida eri tahojen huomiot ja toivomme, että hän käsittelee tasapuolisesti myös meidän tarkistuksiamme ja että saadaan aikaan hyvä mietintä. Kiitoksia. Thank you very much. So Paljon kiitoksia. Haluaako esittelijä Rosia käyttää vielä uudelleen puheenvuoron? Hyvin nopeasti. Haluaisin kiittää kollegoja näistä selvennyksistä, joita he ovat tarkistuksiinsa antaneet ja haluaisin todellakin tehdä mahdollisimman suuria kattavia kompromissitarkistuksia tulevina viikkoina. Kiitoksia. If, if this is the case, then I think... Jos tilanne on tämä uskoakseni, me olemme päässeet nyt esityslistamme loppuun tämän iltapäivän osalta ja jatkamme nyt suljetuin ovin koordinaattorien kokouksella. Paljon kiitoksia. Kiitoksia osallistumisesta.